esityslistaan liittyen, niin ilmoittakaa nyt ei ole. Okei, mennään sitten kohtaan kaksi saman tien. Pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta. Jos et tämän kokouksen loppuun mennessä ole kertoneet minulle, mitä vikaa siinä on, niin, niin se hyväksytään sitten muuten sellaisena kuin se on, jos ette ilmoita mitään. Sitten minun ilmoitukseni seuraavaksi. Aina ennenkin tämä on taas webstreamissä tämä kokous ja meillä on myös tulkkaus täällä kaikilla kielillä, paitsi ruotsiksi, viroksi, liettuaksi ja maltan kielellä. Kaikilla muilla kielillä on tarjolla tulkkaus. Sitten kohta neljä. Meillä on keskustelu neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission kanssa. Meillä on uusi puheenjohtajavaltio, siis Belgia. Ja meillä on kolme ministeriä tänään täällä paikan päällä. Me saamme kunnian kuulla näitä kolmea ministeriä. Ja ensin meillä on kulttuuriministeri, kulttuuri, audiovisuaalisen alan ja terveys- ja tasa-arvoasioiden arvoasio, ministeri pelkien ranskankielistä yhteisöstä. No, tämä on vähän monimutkaista Pelkiästä tämä järjestelmä. Koska Belgia on federaalinen valtio, Tämän takia täällä on eri henkilöitä täällä edessä. Rovalan on siis kulttuurista ja audiovisuaalista alasta vastuussa. Tämän takia voinkin teille kertoa, että täällä on myöskin muutamia tärkeitä mietintöjä, joista keskustellaan. Rova Sanchez-Schmidt muun muassa katsoo kulttuuria ja kreatiiviteollisuutta kautta. Ja sitten meillä on Trypelisin mietintö Euroopanasta Ja sitten tämä asia vielä oli neuvostossa vielä täysin läpi, joten neuvosto varmaan pitää pyrkiä tässä vielä asia vetämään läpi tämä, että Euroopanasta tulee meidän kulttuurimme kasvot, jota tarvitsemme. Tähän tarvitaan lisää varoja, lisää tuotantoa, lisää mahdollisuuksia, enemmän sponsoreita. Kaikkia näitä asioita pitää sitten katsoa neuvostossa ja kaikissa kyseisissä maissa. Ja sitten meillä on myöskin komission tiedonanto tulossa elokuvista ja audiovisuaalisen perinteen suojelusta. Sitten meillä on tämä, tämä perinne leima, tämä tällainen merkintä tulossa, jota käsitellään myöskin. Ja tästä Käytiin hyvin kivasta taisteluakin aikaisemmin täällä valiokunnassa, keskustelua, ja totta saamme tästä yhteisen kannan aikaiseksi, että me ole kovinkaan eri linjoilla kuin neuvosto asian suhteen. Ja ehkä myöskin ministeri voi kertoa meille vähän neuvoston kannoista meille tällä tarkemmin. Voisin ehdottaa, että annan teille nyt mahdollisuuden sitten noin 15 minuutin ajan kertomaan teille vähän omasta työkentästänne. Ja sitten meillä on kysely mahdollisuus tuonne jonnekin neljään saakka, ja tämän kuulemme sitten seuraavaa ministeriä seuraavasta aiheesta. Pyytäisin kollegoita esittämään kysymyksiä vain pelkästään niihin aiheisiin liittyen, joita ministeri täällä esittelee. Meillä on myöskin urheilu, nuoriso- ja koulutusministerit vielä täällä tarjolla myöhemmin. Rouva ministeri, olkaa hyvä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat. Tämä on todella suuri ilo. ilo voida olla täällä tänä päivänä teidän kanssanne vaihtaaksemme mielipiteitä, mitä Belgian puheenjohtajakauden aikana on prioriteetteja, kuinka se tulee täysin rinnoin puolustamaan niitä kuuden kuukauden aikana tämän valiokunnan dynamiikka on tunnustettu ja sitä arvostetaan paljon. En epäröi yhtään, että etteikö meidän yhteistyönne tulisi olemaan hedelmällistä. Minä haluan nyt jo korostaa sitä tosiseikkaa, että minä olen, äh, minä kuin koko minä mun tiimini, koko tämän puheenjohtajakauden aikana teidän käytettävissänne kaikkeen mahdolliseen tulevaan vuoropuheluun hyvinkin tätä aiheista. Ennen kuin lähden täsmällisemmin käsittelemään Belgian puheenjohtajakauden ensisijaisia tavoitteita, haluan vakuuttaa teitä yhdestä asiasta tai rauhoittaa teitä. Vaikka tällä hetkellä vasta neuvotellaan Belgian hallituksen tulevasta muodostamisesta, mm, niin Belgia tulee tekemään kaikkensa, jotta tämä puheenjohtajakausi tulee olemaan todella odotuksien vastainen. Te olette varmasti lukuisia, lukuisia, lukuisat odottamassa paljon tästä. Kulttuuri ja audiovisuaali kuuluu Belgian eri yhteisöjen yksinomaisen toimivaltuuteen, niin näiden tulevien äskettäisten vaalien tulos ei millään tule vaikuttamaan siihen, millä tavalla hoidamme näitä kysymyksiä ja näitä asioita. Vaikka minä olen kulttuuriministeri ja audiovisuaalisen alan ministeri ja Belgian ranskankielisen yhteisön hallituksessa, niin tämä ohjelma, jonka tulen teille esittelemään piakkoin, on kuitenkin belgialainen ohjelma ennen kaikkea. Se on laadittu tiukassa, tiiviissä yhteistyössä yhteistyössä kollegojen kanssa, jotka edustavat flaaminkielistä ja saksankielistä yhteisöä. Me yhteytemme näihin hallinnonaloihin ovat pysyviä ja loistavia. Nyt tulen esittelemään teille Belgian puheenjohtajakauden prioriteetit kulttuurin ja audiovisuaalisen audiovisuaalion alalta. Nämä on laadittu yhdessä Troikan kanssa, Espanjan ja Unkarin kanssa. Oli todella suuri kunnia meille olla ensimmäistä joukossa ryhtyä toteuttamaan näitä Lissabonin sopimuksen määräyksiä. Haluan tässä onnitella edeltäjäni tekemään loistavaa työtä. Kollega Elspanainen kollega Angeles González Sinde teki erinomaista työtä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Hän varmasti öö, luonnosteli paalut tulevaa ajatellen. Jos ajattelemme kulttuuria, niin Belgia tulee kehittelemään neljää prioriteettialuetta. Ensinnäkin se kiinnittää paljon huomiota 2020 strategian puitteissa sillä tavalla, että se ryhtyy korostamaan kulttuurillisten ja luovien teollisuuden alojen potentiaalia ja korostamaan, mikä on side kulttuurin ja innovaation välillä. Nämä teollisuuden alat ovat vihdoinkin tunnustettuina keskeisinä elementteinä innovaatiossa ja Belgia tulee antamaan itselleen tehtäväksi luoda sellaisen ympäristön, jossa nämä teollisuudet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman paljon hyödyntäen niiden potentiaalia. Meillä on tästä vihreä kirja, missä puhutaan näiden kulttuurien luovien teollisuuden potentiaalin vapauttamisesta. Se julkaistiin huhtikuussa 2010, niin sen mukaan on välttämätöntä tuki, vahvistaa tukea näille erityissektoreille. Ja näin voimme todella edesauttaa kulttuuria koska se on luova, luovuuden katalysaattori. Yhtäältä meidän pitää osoittaa, että innovaatiolla on tärkeä huomattava rooli, kun kehitetään kulttuurisektoria. Ja myös päinvastoin, kulttuuri muodostaa todella, to, todellisen valttikortin innovaatiolle silloin, kun me ajattelemme sosiaalisia tai taloudellisia näkymiä. Jos lähdetään tästä liikkeelle, ne työt, hankkeet, joita me haluamme viedä loppuun. Me haluamme myös avata uusia väyliä kulttuuriselle ja luovalle teollisuudelle – niin me haluamme kiinnittää aivan erityishuomiota yksi, yksityisyrittäjille, mikroyrittäjille, pienille ja keskisuurille yrityksille, yrittäjille, koska tämähän on mon, kulttuurisen monimuotoisuuden tae. Ja näillä tulee olevan määräävä rooli silloin, kun kulttuuria ja luovaa sektoria tullaan kehittämään. Hyvät naiset ja herrat, tästä tullaan järjestämään foorumi Brysselissä 8. ja 9. Syys, syyskuuta. Tulen teidät kutsumaan sinne myöhemmin virallisesti tässä tullaan pohtimaan, mitkä ovat siteet luovuuden, kulttuurin ja innovaation välillä. Ja tämä tapahtuminen saa jatkoa ministerita, minist, epävirallisesta ministeritapaamisesta joka pidetään Brysselissä 7. lokakuuta. Toinen Belgian prioriteetti on kulttuurin rooli, kun taistelemme köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Vuosi 2010 hän on julistettu köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen taistelun vuodeksi. Ja me olemme toivoneet, että voitaisiin todella korostaa sitä poikkileikkaavaa roolia, joka kulttuurilla voi olla silloin, kun korostetaan, kuinka tärkeää on kytkeä kulttuurinen ulottuvuus kansallisiin politiikkoihin, eurooppalaisiin politiikkoihin, silloin kun todella taistellaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Tässä mielessä puheenjohtajamaa tulee jättämään tälle valiokunnalle heti heinäkuun 15. päivän kokouksen jälkeen neuvoston loppupäätelmä luonnoksen tästä teema-alueesta. Tässä on kyse Belgian aloitteesta, joka on yksinomaan Belgian aloite ja meille se on äärimmäisen tärkeä. Me toivomme, että tässä löydetään hyvä tasapaino näiden kolmen keskeisen ulottuvuuden välillä kulttuuri jotka liittyvät kulttuuriin. Toisin sanoen talous, kansalaisuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Tästäkin tullaan järjestämään foorumi 18. ja 19. lokakuuta Brysselissä. Julkisilla kirjastoilla tulee olemaan keskeinen rooli ja se tullaan myös korostamaan meidän puheenjohtajakautemme aikana. Tullaan järjestämään myös konferenssi, jonka nimen aiheena on julkiset kirjastot ja numerinen Eurooppa. Tämä tapahtuma pidetään 21. syyskuuta Brysselissä. Hyvät naiset, hyvät herrat, kolmas prioriteetti näissä strategisissa tavoitteissa, joka mainitaan kulttuuriagendassa, on se, että Belgia tulee valvomaan, kuinka hyvin tullaan arvioimaan työohjelma 2008-2010 ja kuinka tullaan hyväksymään uusi työohjelma vuoden 2010, vuodesta 2010 eteenpäin. Me olemme lukeneet erittäin huolella 26 jäsenvaltion laatiman raportit, miten on arvioitu nykyinen työohjelma ja me haluamme pitää kiinni niistä keskeisistä tekijöistä ja olemme huomanneet, että kaikki haluavat jatkaa tätä avointa yhteistyömenetelmää kulttuurin saralla, vaikka sen toimintaa pitäisi kuitenkin parantaa. Erityisesti me haluamme paremmin hyödyntää jo olemassa olevien tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia. Meillä pitää olla paljon toimivammat, operatiivisemmat tavoitteet. Meillä on paljon panoksia, mutta ne pitää paikantaa paremmin. Pitää paremmin niveltää paremmin ne eri keskukset, jotka yhdistävät kansalaisyhteiskunnan ja asiantuntijaryhmät Toisaalta Belgian puheenjohtajakauden aikana tullaan sijoittamaan nämä prioriteettitoiminnat tähän työohjelmaan ja se sitoutuu samalla tähän 2020 strategian prioriteettikenttään. Viimeinen neljäs puheenjohtajakauden aikana me tulemme jatkamaan keskusteluja, jotka espanjalaiset jo käynnistivät siitä, kuinka komissio on ehdottanut, että luotaisiin tämmöinen eurooppalainen, eurooppalaisen perin, perinnön laatumerkintä. Me tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä Rova Paljadellin kanssa, joka laatii tästä mietinnön. Tällä tavalla me voimme nove, no, todella nopeasti päästä sopuun kahden toimielimen neuvoston ja parlamentin välillä. Meidän täytyy muistaa näinä vaikeina aikoina, kuinka meidän on tärkeää lähentää kansalaisia Eurooppaan. Tästä tullaan järjestämään konferenssi 9. joulukuuta Brygissä. Siellä keskustellaan, mitä voitaisiin miten voitaisiin toteuttaa paremmin eurooppalaista strategiaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Nyt siirrymme audiovisuaaliselle kentälle. Ja haluaisin sieltä ottaa esille kolme eri akselia Belgian puheenjohtajakauden aikana. Ensinnäkin tullaan käynnistämään pohdinta, miten voidaan tukea eurooppalaista elokuvaa, koska sehän on kulttuurin monimuotoisuuden perusta, se on todettua jo useaan otteeseen. E- elokuva heijastaa erittäin hyvin monimuotoisuutta, mutta elokuva ei voi saada ei, ei voi toimia ilman julkista tukea ja sitä pitää viedä eteenpäin myös eurooppalaisilla laatuteoksilla. Sen takia me olemme järjestäneet jo heti puheenjohtajakauden alussa jo 5. ja 6. heinäkuuta Monsin kaupungissa tärkeän foorumin. Sen tarkoituksena oli nimenomaan pohtia sitä, millä keinoin voidaan viedä eteenpäin Eh, eurooppalaisia elokuvia ja saada niiden tunnettavuutta paremmaksi, jotta tämä kulttuurinen sektori pääsisi kukoistukseen paremmin Euroopassa. Meillähän on olemassa direktiivi johon liittyy elokuvateollisuus hyvin läheisesti. Me haluamme saada, että eurooppalainen elokuva lähestyttäisiin kokonaisvaltaisemmin ja yhtenäisemmin. Tämä tapahtuma kokosi yli 150 alan ammattilaista, toimielinhenkilöä, ja asiantuntijoita ja he pohtivat muun muassa seuraavia kysymyksiä. Pitääkö antaa julkista tukea kaikille elokuvan teon vaiheille sen luovis, luomus, luomisprosessista alkaen, eli silloin kun luodaan elokuva ja kun sitä markkinoidaan, lähetetään jakeluun? Kun meillä on olemassa kulttuuriset taloudelliset tukijärjestelmät, voivatko ne todella myötävaikuttaa siihen, että saadaan todellinen eurooppalainen elokuvateollisuus, joka olisi vahva ja kilpailukykyinen, ja se voisi näin myötävaikuttaa kulttuurin monimuotoisuuteen? Keskustelu tulee tästä jatkumaan tämän alan ministerineuvostossa. Me olemme jo toivoneet, että tässä pidettäisiin audiovisuaalisen alan ministeriön epävirallinen tapaaminen. Se tullaan pitämään tuolla Brysselissä perjantaina 8. lokakuuta ja silloin käydään ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta neuvoston tasolla. Toinen akseli audiovisuaalisella kentällä liittyy siihen, mitä numeerinen aikakausi on meille asettanut. Me tulemme korostamaan, kuinka tärkeää on säilyttää audiovisuaalinen kulttuuriperintö ja e, elokuva kuuluu tähän osana. Puheenjohtajan maa pitää kuitenkin kiinnittää neuvoston huomiota siihen, millä, mitä keinoja voidaan hyödyntää kansallisella eurooppalaisella tasolla, jotta voidaan tukea elokuvateattereiden toimintaa, elokuvasalien toimintaa, jos ne haluavat lisää numerista laitteistoa. Tästä tullaan pitämään myös konferenssi Gentin kaupungissa 13. ja 14. lokakuuta. Ja ministeritasolla tullaan pitämään ministeri, ministeritason kokouksen 12. No, marraskuuta ja siellä keskitytään enemmän kulttuurillisiin ja audiovisuaalisiin kysymyksiin eurooppalaisesta, eurooppalaisessa numerisessa agendassa. Me haluamme myös, että tämä osasto neuvostossa voisi ottaa käsiteltäväkseen tämän alueen alan vähän syvemmin ja ettei tämä asiakirja jäisi vain yksi, yhdeksi osaksi telekompakettia. Viimeinen elementti, mitkä ovat kehitysnäkynelmät numeristen kirjastojen tilanteessa. Tätäkin tullaan tarkistelemaan Belgian puheenjohtajakauden aikana ja vähän yleisemmin ottaen niitä haasteita, joita meille on asetettu, kun halutaan säilyttää pitkällä aikavälillä kulttuurillinen ja audiovisuaalinen numerinen kulttuuriperintö. Näin myös Belgian puheenjohtaja tulee järjestämään 18. marraskuuta tapaamisen neuvoston ja viisaiden komitean kanssa miten voitaisiin muotoilla suosituksia siitä, miten voidaan nopeuttaa numerisointia, pääsyä verkkoon ja miten voidaan kulttuuriteoksia paremmin säilyttää. Hyvät naiset, hyvät herrat, te voitte todeta, että työt sarkaa todella riittää. Ennen kuin lopetan, niin haluaisin korostaa vielä joitakin aivan erityisen tärkeitä elementtejä tällä hetkellä. Ensinnäkin minä sanoin jo äsken, että että me belgialaiset toivomme puheenjohtajakauden aikana käynnistää keskustelun numeerisesta agendasta meidän osastollamme neuvostossa rajaitojen kaataminen on tärkeää. Se on erittäin tärkeää. Esimerkiksi kulttuuri- tai audiovisuaalinen kenttä eivät voi jatkaa toimintaansa tietynlaisessa umpiossa – niiden pitää rakentaa siltoja muiden osastojen, muiden sektoreiden suuntaan, jotta voidaan vapauttaa kaikkien näiden sektoreiden potentiaali. Otan esimerkiksi ne keskustelut, joita kävimme eurooppalaisten virkailijamme kanssa strategiasta 2020. Me olimme kaikki vaikuttuneita siitä, että kulttuuri pitää sisällyttää tähän strategiaan koska meidän täytyy ottaa huomioon tämän sektorin tärkeys taloudellisesti ja työllistävänä tekijänä myöskin. Teidän valiokuntanne puheenjohtaja Rova Doris Pack on myös korostanut hänen merkittävässä puheenvuorossaan, jonka hän piti kulttuuriteollisuuden foorumissa, joka pidettiin maaliskuussa Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Hän sanoi, että kulttuurin sisällyttäminen Eurooppa 2020 strategian vain kulttuuriosaston sisällä ei ole riittävää tärkeää olisi vakuuttaa meidän kollegamme, virkaveljemme muilta osastoilta, muilta sektoreilta ja sanoa heille, että kulttuuria ei saa marginalisoida vain silloin, kun on kyse viimeisimmästä tehtäväjaottelusta. Sama pätee myös eurooppalaisen strategian innovaatiossa ja kuten jo sanoin teille aikaisemmin, Belgian puheenjohtajakauden aikana annetaan paljon huomiota, erityishuomiota niille siteille, jotka vallitsevat luovuuden, kulttuurin ja innovaation välillä kilpailukykyosasto kilpailukykyneuvoston pitää olla seurata tarkkaavaisena tätä kehitystä. Myös neuvoston nuorisoosasto kytketään tähän työhön. Minä puhuin täällä jo luovuudesta, kulttuurista ja siitä päätöslauselmasta, mikä luodaan tästä strategiasta nuorison ja sen liikkeelle saamisen edistämiseksi. Tästä on hyväksytty jo asiakirja 12. toukokuuta. Kollegani Pascal Smet, joka on vastuussa nuoriasioista, tulee esittelemään teille hankkeen hankkeen neuvoston esittelemän hankkeen siitä, miten helpotetaan nuorison pääsyä kulttuurin piiriin. Me teemme tiivistä yhteistyötä myöskin tämän osaston kanssa. Lopuksi en tietenkään unohda kulttuurin vaikutusta ja ulottuvuutta EUn ulkosuhteisiin. Sillä on tärkeä merkitys ulkosuhteisiin. Tästä esimerkkinä pidettiin äskettäin tärkeä pyöreän pöydän kokous. Rova Pak oli sen yksi promoottoreista valiokunnan puheenjohtajan oma ominaisuudessa. Ja tämä osoitti jälleen kerran sitä, kuinka te seuraatte erittäin suurella mielenkiinnolla tämän kulttuurin ulkosuhteiden ulottuvuuden merkitystä ja sen painoarvoa uudessa työohjelmassa. Ja me toivomme, että tämä uusi työohjelma tullaan todella hyväksymään 18. marraskuuta neuvoston kokouksessa. Mutta sitä ennen on jo tärkeä tapahtuma, New Yorkin tapahtuma, Millennium-tapahtuma, vuosituhat vuosituhat tapahtuma ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy käyttää tilaisuutta hyväksemme, jotta voimme todellakin vihdoin viimein kytkeä kulttuuridimension tähän vuosituhan, vuosituhannen kehitysohjelmaan mukaan. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, rouva puheenjohtaja, minä kiitän teitä teidän tarkkaavaisuudesta. Olen aivan vakuuttunut siitä yhdessä. Teemme tästä Belgian puheenjohtajakaudesta todellisen menestystarinan ja haluaisin olen tässä maininnut koko joukon päivämääriä tapahtumia, joita tullaan järjestämään Belgian puheenjohtajakauden aikana. Löydätte tästä tarkemmat erittelyt tuolla kokoussalin ovien vieressä. Siellä on siellä on kerätty yhteen tämmöinen tapahtuma vihkonen Belgian puheen, puheenjohtajakaudesta ja odotan innolla ja tarkkaavaisena teidän reaktioitenne ja kysymyksiänne sen jälkeen, kun olette kuulleet tämän minun puheenvuoroni. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Kiitos, rouva ministeri. Olemme teidän puolellanne, teidän kanssanne, mutta teidän pitää olla myös meidän puolellamme, meidän kanssamme, eli rinnallamme, eli pitää kulkea yhdessä. Me olemme valmiita. Me te tiedätte varsin hyvin, että joskus on vaikea tehdä yhteistyötä. Te olette Belgiassa, te olette belgialainen se teitä helpottaa vähän, äh, jos minä en pysty olemaan täällä aina teidän kanssanne, mutta täällä on kollegoita paikkaamassa minua, jos, näin, jos joskus näin tapahtuu, että en ole paikalla. Teillä on nyt päivämäärät mainittuina äh, ja ilmoittakaa, ilmoittakaa meille, mitä te haluatte kysyä jos te haluatte esittää kysymyksiä myöhemmin kulttuuriministerille. Äh, Täällä on muutama puheenvuoropyyntö. Rova Senetski. Grazie. Grazie, signor ministro. Kiitoksia, kiitoksia ministeri. Tämän puheenjohtajakauden aikana todellakin vihdoinkin äänestää sitten Kallon mietinnöstä, copyright-asioista siis. Ja minä toivon, että tämä mietintö nähdään tämän lähtökohtana tulevalle toiminnalle, kun puhutaan tekijänoikeuksista tulevaisuudessa. Haluaisin kuulla teidän kantanne tähän. Kuten muidenkin ryhmien kollegat täällä ehkä eivät ymmärrä sitä, että miksi mukaan sitten tämä tekijänoikeussuojelu ei pelkästään merkitse sitä, että tässä on kyse jonkun oikeussuojasta, vaan pelkästään myöskin, että tässä on kyse myöskin työpaikoista, jotka liittyvät näihin oikeuksiin. Näitä pitää myös suojella. Kiitoksia. Tämä ei kuulu meidän ministerimme salkkuun, ja tämän asian hoitaa toinen ministeri. Ilmeisesti tämä kuuluu toiselle ministerille, joten... Sitten Rova Padilla. Yeah señora presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää Belgian ministeriä, kulttuuriministeriä hänen erittäin laajasta ja kattavasta ja konkreettisesta esityksestään Belgian puheenjohtajakauden prioriteettien esittelystä. Kiitän myös häntä siitä, kuinka hän erittäin ystävällisesti ja hienosti kiitti espanjalaista ministerikollegaansa hänen tekemästään työtä. Te sanoitte, minä olen hyvin pitkälle samaa mieltä kanssanne, mutta kaksi kysymystä nousee esiin. Minä mie, yksi niistä kyllä varmasti vaatii aikaa. Puhuttiin tästä vihreästä kirjasta, kulttuurivihreästä kirjasta. Minä olin tänä aamulla itre valiokunnassa ja siellä käytiin keskustelua nimenomaan teollisuuspolitiikasta EU-ssa. Ja äh, nimenomaan saimme komissiolta selityksiä siitä, miten esittelijä ei puhunut näistä kulttuuriteollisuuden aloista. Meidän pitäisi tehdä todella tiivisti yhteistyötä ITRE-valiokunnan kanssa, jotta todella siellä otettaisiin huomioon kaikki se taloudellinen kapasiteetti, mikä kulttuuriteollisuudella on tarjottavana. Mutta te myös mm, lopussa viittasitte siihen, mikä on kulttuurin merkitys ulkosuhteissa. EUn ulkosuhteisiin. Minustakin se vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta ja haluaisinkin kysyä teiltä jo, onko mitään suunniteltua, siitä, että rouva Ashton korkea edustaja omassa aikataulussaan agendassaan ottaisi myös kulttuurin huomioon näissä ulkosuhdetapaamisissa. Miten me voisimme tehdä yhteistyötä tämän kysymyksen tiimoilta ulkosuhdekysymyksiä, koska minä en aina ole, ainakaan ole nähnyt sitä missään painettuna. Minä olen lukenut aika tarkkoon Rova Ashtonin agendan, mutta kulttuuri ei kyllä osunut silmiin. Monsieur Cavada. Herra Cavada. Merci, euh, Madame la Présidente. D'abord... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensin kommentti ja sitten kaksi kysymystä kommentti Rovalanaan. Voin sanoa teille, että monet edustajat, minä olen yksi niistä, eivät mitenkään liiemmin pelkää, että Belgian poliittinen sisäinen kriisi ravisuttelisi sen pahemmin puheenjohtajan kautta. Joka maalla on omat sisäiset kriisinsä ja äh, kuka heittää ensimmäisenä kiven veteen, niin edespäin, niin edespäin me luotamme kuinka paljon teillä on perinteitä hallituspolitiikasta, mutta teillä on myös paljon perinteitä eurooppalaisesta politiikasta, eli olkaa aivan rauhassa. Me emme pelkää mitään, luotamme teidän kykynne toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Ja me kuuntelimme, kuuntelin suurella mielenkiinnolla teidän esitystänne. Tämä kommentista. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskittelee elokuvateollisuutta teollisuutta, johon te jo viittasitte. Minä kannatan ainakin pitkän kokemuksen perustujana siinä, että Eurooppalainen tuki on tärkeää eurooppalaiselle elokuvateollisuudelle. En puhu mistään kansallisista varoista tai rahastoista, jotka voivat olla institutionaalisia tai jonkinlaisia verotus- tai pankkikysymyksiä, mutta julkinen tuki on tärkeää siitä syystä eurooppalainen poliittinen ilmapiiri ei ole suotuisa tällä hetkellä, mutta pitää antaa sisältöä kuitenkin elokuvalle nimenomaan. Toinen syy on se, että ainakin numeerisen median kehitys tällä hetkellä vetoaa siihen. Se on minun toisen kysymykseni aihe tai toinen kommentti kysymyksen tai kommentin muodossa. Minusta tuntuu aivan keskeiseltä, että Belgian puheenjohtajakauden aikana, koska teillä on kulttuuriperinteitä, erittäin vahvoja tässä maassa nimenomaan elokuvan alalta tai maalauksen alalta tai arkkitehtuurista tai sarjakuvien alta ja musiikki, en puhu tässä musiikista enkä muista, mutta nämä muutamat mainitakseni, niin voisin sanoa, että nyt on koittanut se aika, jolloin voitaisiin todella toimia sillä tavalla, että meillä on aivan erityiskohta, jossa puhutaan sisällön luomisesta, jolla taataan semmoinen pysyvyys tai jatkuvuus, jatkuvuus numeriselle teollisuudelle. Meillä pitäisi olla näiden eri väylien moninkertaistaminen, joka voi johtaa katastrofiin. Joissakin Euroopan maissa on tehty tällaisia kaapeli, kaapeli, kaapeliohjelmia, mutta se vain aiheutti suurta tuhoa. Minä en nyt haluaisi ryhtyä toistamaan tässä tätä samaa kokemusta. Vaikkakaan te ette pääsi siihen, mihin te toivotte, mutta te olette kuitenkin heittäneet tämän ajatuksen kehään, että nyt, nyt vedottaisiin tämmöiseen tukirahastoon tai se pitäisi perustaa yhteisöverotukseen sisällön puolesta. Se olisi erittäin hyvä haaste numeriselle teollisuudelle, mutta joskus syntyy pelko, että ei ole mitään laitettavaa näihin puhtaasti numerisiin palveluihin, mutta jos puhutaan, puhutaan kulttuurin pysyvyydestä ja kestävyydestä, niin sisältöä pitäisi olla, tukevaa sisältöä. Madame Pagliarelli. Rova Pagliarelli. Σύντομη. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα ότι ο πολιτισμός... Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin selvillä siitä, että vaikkakaan kulttuuria ei rahoiteta niin paljon kuin pitäisi, se on hyvin tärkeä täytäntöönpanoväline parlamentille ja neuvostolle sekä puheenjohtajavaltioille. Meidän on tärkeää korostaa sitä, miten suuri kiinnostus Espanjan kaudella ja luultavasti myös Belgian kaudella on suuntautunut eurooppalaiseen perintöön ja kulttuuriperintöön. Aiomme tehdä kaikkemme sen korostamiseksi, mitä Belgian edustaja äskettäin totesi, että pyrimme kaik- tekemään kaikkemme eurooppalaisen perinnön suojaamiseksi ja sen suojelun edistämiseksi. Sehän on tavallaan länsimaisen sivilisaation ja kulttuurin lippulaiva. Belgian puheenjohtajan edustaja on edustanut hyvin aktiivisesti kulttuuriperinnön turvaamiseen ja olisin hyvin iloinen, jos Belgian kauden mittaan jatkettaisiin yhteispäätösmenettelyä sellaisesta instituutiosta, joka voi osaltaan vaikuttaa paljonkin eurooppalaisen koheesion ja kulttuurisen Euroopan luomiseen. Ehkäpä tässä on viime aikoina keskitetty liikaakin talouteen ja jätetty kulttuuri vähän sivuraiteille. Kiitoksia puheenjohtaja ministeri. Kiitokset tästä esityksestä. Me täällä valiokunnassa kyllä kaikki iloitsimme siitä, että vihdoinkin te painoitte sitä asiaa, että kulttuuridimensio tässä digitaaliagendassa on hyvin korkealla. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää teidän huomionne myös tähän taajuusylijäämään, joka tiedämme, että tässä seuraavan vuosipuoliskon aikana komissio tekee ehdotuksen tähän liittyen. Ja tämä juuri kulttuurialalla on tietenkin suuri ongelma vielä, koska tässä äh, yleisradiotoimijat pelkäävät sitä, että tavallaan heidät äh, vedetään pois täältä taajuuksilta. Tai sitten taas vedetään taajuukset jollain tavalla leikkaavat näitä äh, eri taajuuksia toisten taajuuksien kanssa lähetykset häirintyvät tämän takia. Tämän takia pyytäisin, että myös taajuusylijäämän suhteen suhteen Belgia puheenjohtajana ottaisi kulttuuriasiat esille ja tukisi meitä tässä. Ja että tässä me lähdemme oikealle tielle, ottaen oikeat asiat esille. Ei pelkästään puhuta teollisuus- ja kauppapolitiikasta, vaan myöskin kulttuuripolitiikasta ja ymmärrämme tämän vakavana tehtävänä juuri tällä hyvin ajankohtaisella alalla. Se on tärkeää. Ja tässä varmaan me kyllä kaikki olisimme tyytyväisiä, jos te neuvostossa tuette meitä. Kiitoksia. Ja on viimeinen kollega sitten listalla, Rova Kalpets. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszterasszony, köszönöm szépen az értékes és jó... Rouva ministeri, kiitos paljon tästä loistavasta esityksestä, joka oli hyvin sisältörikas. Kaksi kommenttia ja kaksi kysymystä. Ensinnäkin te puhuitte on sanottu, että kulttuuri ei voi kulttuuria ei saa marginalisoida. Tämä julistuksenomainen lause miellyttää minua varsin suuresti, mutta on puhuttu myös paljon suurista pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Ja tietenkään tämä nyt ei vielä taata takaa kulttuurin monimuotoisuutta vielä. Minusta on tärkeää ottaa tämä asia esille. Mutta mitä te ajatte ottaa mitä tehtäviä antaa pk-yrityksille tässä yhteydessä? Kiitoksia sitten kollega Piski. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on erityiskysymys, joka liittyy elokuvan digitalisoitumiseen. Olen iloinen siitä, että elokuvaan kiinnitetään näin paljon huomiota, mutta tässä on toisaalta myös ristiriitaisuuksia näissä elokuva-asioissa. Digitalisoituneella aikakaudella kaikilla on omat kameransa, kuka vain voi tehdä dokumentteja ja elokuvia ja ottaa valokuvia ja sitten laatu. Laadussa olisi monesti parantamisen varaa. Haluaisin, että elokuvatuotannon laadukkuus ja ammattimaisuus otetaan mukaan pohdintoihin – voi olla, että tämä on tällainen yksittäinen havainto, mutta kuitenkin olen huomannut, että useissa elokuvissa ja monilla kanavilla kuvakieltä laiminlyödään, eikä sitä suinkaan kehitetä eteenpäin. Olisin iloinen, jos voisimme tästäkin asiasta saada aikaan yhteisymmärrystä, sillä haluaisimmehan tukea laadukasta kulttuuria. En suinkaan halua mitään tällaisia elokuvan olympialaisia esteettisessä mielessä perustaa, mutta kyllä jonkinlaista laatua näyttelijätyössä, kuvan käsittelyssä ja kameratyöskentelyssä voisi edellyttää. Kiitoksia. Nämä varmaan ovat kaikki kysymykset esitetty jo rouva Lanonille, vai haluatteko te vielä? Olkaa hyvä. Don't. Eh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitän valiokunnan jäseniä suuresta mielenkiinnosta. Te olette todella paneutuneet näihin asioihin, jotka ovat minun vastuullani maassani, mutta täällä minä olen kuitenkin neuvoston edustajana ensisijaisesti. Suurin osa kysymyksistä pyörii ehkä sen turhautumisen ympärillä, turhautumisen, jota on voinut kokea tämän valiokunnan jäsenenä, jos puhutaan kulttuurista tai AV-alasta, ja nähdä nimen, että nämä ovat kokonaisuuksia tai asioita, joita ei ole riittävästi korostettu tai painotettu, ja kun taas kun te puhutte kollegoineiden kanssa, minun kollegojenikin kanssa kaikki sanovat, että kulttuuri on todella ensisijainen tavoite, mutta voin todeta, voi havaita, että usein pitää todella taistella sen eteen, jotta saadaan lisää budjettia, jotta voitaisiin todella kirjata nämä asiat asiakirjoihin, lakiteksteihin, sääntömääräisiin teksteihin. Mutta Sama pätee myös töihin, joita tehdään Euroopan tasolla, voi todeta, että kun puhutaan strategiasta 2020, kulttuuri ei näy siellä omana itsenään, itseisarvonaan, vaan se tulee aina vähän porstuan kautta sisään. Ja sitten sille annetaan vapauksia vähän miten sattuu ja se menee jonkun toisen toimivaltuuden piikkiin ja sitten kiinnitetään kulttuurin huomiota. Se on vähän meidän jokaisen osamme nyt tässä, kun me puhumme toiminnasta ja toimivaltuudesta, olemme tottuneet tähän, se ei saisi pelottaa meitä, ei se pelota meitä, mutta yhdessä varmasti voimme toimia sillä tavalla, että tämä toimivaltuudet todella tuodaan korostetusti esille ja että niitä korostetaan riittävästi eurooppalaisissa politiikoissa. Onhan totta, että pitää löytää sisääntulo, jotta tulee huomatuksi ja herättää mielenkiintoa ja huomiota. On totta, että on puhuttu vihreästä kirjasta, näistä teollisuusaloista. Ja tämä vihreä kirja luovasta ja kulttuuriteollisuuden aloista, se voisi olla se, johon voitaisiin kohdistaa valonheittäjät tästä kulttuurin sarasta. Se voisi olla mm, kehitysmoottorina jollakin alueella, jossakin jäsenvaltiossa EU-ssa. Niin kauan kun emme saa tätä viestiä perille, että se tulisi ymmärretyksi, niin valitettavasti niin kauan me joka kerta joudumme vähän kulkemaan sivuraiteilla tai tekemään latua umpihankeen. Meidän täytyy todella toimia sillä tavalla, että me olemme todella valppaita, jotta voimme osoittaa, kuinka näiden teollisuuden alojen luovuuden ja kulttuurin te- teollisuuden alojen merkitys on tärkeä jo työllisyyslukuina. Se vaikuttaa, se on noin 2,5 prosenttia BKTstä ja että näiden kulttuurialan yritysten kasvu kasvaa nopeammin kuin yleinen kasvu prosentti. Kaikki tämä e, ei se tarkoita, että kulttuuri on aina kallista ja maksaa paljon. Se voi olla hyödyllistä, se voi olla hyvä taloudellinen kehitysinstrumentti ja se voi vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin myös viime kädessä. Kollega Rovabedia puhui mielenkiintoisista aiheista. Hän puhui kulttuurisesta ulottuvuudesta ulkosuhteissa. Se on totta, että kun puhutaan eurooppalaisesta ulkosuhdepalvelusta, niin sinne on suunniteltu, että siellä uudelleen laadittaisiin, uudelleen muokattaisiin eurooppalainen ulkopolitiikka sillä tavalla, että se saataisiin virkamiehiä, jotka olisi koulutettuja sillä tavalla, että he voisivat myös myötävaikuttaa tämän tähän haluun tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niissä asiakysymyksissä, joita ei ole vielä tarpeeksi korostettu. Mehän elämme Euroopassa kulttuurista monimuotoisuutta, se on kulttuurin kehto monessa mielessä. Mehän olemme allekirjoittaneet myös Unescon sopimuksia, Tämä on todella hyvä työväline, joka takaa taiteellisen ilmaisun, kulttuurisen monimuotoisuuden ilmaisun. Jos me meillä oli riittävästi voimakkaita henkilöhahmoja, voimakkaita persoonia ulkosuhdehallinnossa, jotka korostaisivat kulttuuria merkittävänä työvälineenä, joka voisi jakaa kokemusta, yhteisvastuuta, yhteistyötä, niin silloin on selvää, että me taas jäämme sinne eteiseen odottamaan uutta sisääntuloa. Rova Ashtonin agendasta minun on vähän vaikea sanoa yhtään mitään, mutta, mutta voimme nähdä lähipäivinä, lähikuukausina, miten yhteydenotot hänen yksikköihinsä sujuvat, miten siellä halutaan painottaa sitä, miten kehitetään tätä uutta politiikkaa Euroopan tasolla. Minä olen erittäin valppaana siellä lähtemään liikkeelle ja, ja haluan, että pääsemme sopuun ja yhteisymmärrykseen muiden jäsenvaltioiden kanssa. Kulttuuriosio on erittäin vahva osio, joka voi tuoda ja tarjota paljon ö, kaikille osapuolille ja tässä mielessä jatkan äh, ja vastaan herra Kavadalle. Hän mainitsi mahdollisuuden eurooppalaisesta rahastosta tai säätiöstä elokuvateollisuuden tuotannon parantamiseksi. Se on äh, minusta erittäin hieno, mielenkiintoinen, tärkeä asia. Euroopan pitää näytellä sille kuuluva rooli ylitse niiden ohjelmien, joita on jo käynnistetty median, median nimissä. Eurooppa on todella osapuoli toimia elokuvateollisuudessa, kulttuurin monimuotoisuudessa, jäsenvaltioiden monilukuisuuden nimissä. Meillähän on se etu, että meidän eurooppalainen elokuvateollisuutemme on elokuvaa, joka on mielenkiintoista, joka säteilee koko maailmaan. Ja se voi osoittaa, että on olemassa toinen tapa tehdä elokuvia – Ajattelen tässä myös Belgian puheenjohtajakautta ja sitä, että me haluamme kiinnittää paljon painoarvoa huomiota siihen, miten tuetaan joko kansallisella tasolla tai myös eurooppalaisella tasolla tätä. Ei saa unohtaa, että elokuvateollisuustuotanto on saanut tukea pääosin jäsenvaltioilta ja se on rajoittunut usein vain Mm, tuotantoon tai elokuvien valmisteluun ja tuotantoon. Ja me on oltu vähän epäluuloisia sen suhteen, että pitää antaa täysi vapaus, täysi kilpailuvapaus. Mitä sitten tuli muihin osa-alueihin, jotka ovat sidoksissa elokuvateollisuuteen? Se on ihan hyvä, kyllä siitäkin voi olla iloinen, mutta meillä on, on myös elokuvan tuotantoa edeltävä osa, osa se täytyy myös ennen elokuvan valmistumista ja sen jälkeen myös ajatella sen levittämistä, jakelua, mainostamista. Tämä kaikki kohdistuu eurooppalaisiin kansalaisiin. Ja meillähän on paljon toimivaltuuksia eri toimivaltuusaloja, jotka liittyvät elokuvateollisuuteen, eivätkä ne ole välttämättä helpottaneet elokuvateollisuus tai elokuvatuotantoa. Ajattelen tässä muita tukimuotoja, joita on, tultu eri, joita on tullut eri jäsenvaltioista, muun muassa minun maastani aluetukia, verotuksellisia helpotuksia. Totta kai se antaa vähän äh, teollisen tai taloudellisen vision tästä koko elokuvateollisuudesta, eli se saa vähän tämmöisen huonon maun tai huonon värin, mutta jos me haluamme todella päästä hyvään lopputulokseen, haluamme laatia, tehdä hyvän elokuvan, joka samalla voisi päästä hyvään jakeluun ja tulla kansalaisten tuntemaksi. Silloin pitää toimia jossain määrin teollisesti ja kaupallisesti, taloudellisesti, mutta kaikki se, mikä voi olla lisänä elokuvateollisuudelle Euroopassa, totta kai se tulee olemaan aina tervetullutta. Me olemme järjestäneet Monsin kaupungissa, sanoin sen äsken, äh, foorumin, jonka tarkoituksena oli pohtia sitä, mitä tukimuotoja voidaan antaa elokuvatuotannolle, eikä sitä pidä rajata vain pelkästään kulttuurialue, kulttuurin alueella. Sehän on keskeistä, että meillä olisi paljon näitä mahdollisia lisätukia. Toinen elementti tuli tässä esille kysymyksissä ja kommenteissa, oli se halu toimia digitaalisen politiikan saralla. Minä olen samaa mieltä siitä herra Kavadan kanssa, kun hän vähän varoitti meitä siitä, että ei pidä vain äh, ajatella yksinkertaisesti sitä, että ei pidä vain kohdentaa ajatuksia tiettyyn äh, yhteen putkeen, vaan meillä pitää olla jonkinlainen laaja, voimakas politiikka siitä, mitä siellä putkessa tapahtuu. Te olette tämän valiokunnan jäseniä, tehän olet, seuraatte tarkkaavaisesti tätä asiaa. Te tapaatte usein mm, kulttuuriministeriä. Teidän pitää todella seurata, ettei sisältö ei todellakaan vääristy kaikkien niiden politiikkojen myötä, jota kun vannotaan vapauden ja nimiin tai liberalisoinnin nimiin tai kaiken sen nimi, mikä liittyy uusiin teknologioihin. Uskon, että tässäkin pitää olla jatkuvasti valppaana. Totta kai voidaan kehottaa verohelpotuksiin esimerkiksi elokuvateollisuudessa. Kyllä sitäkin voidaan pohtia. Ehkä asiat ovat vielä raakileina tällä hetkellä, se on vasta alkuvaiheessa. Tämä aloite on ihan hyvä, Mut, ja tästä voidaan avata joitakin väyliä, joilla voidaan edetä sitten mm, seuraavan puheenjohtajakauden aikana. Ajattelen tässä erityisesti Unkaria. Rova Paljadelli, olen erittäin iloinen, että voin tavata teidät täällä. Olen paljon kuullut puhuttavan teistä ja siitä, kuinka te seuraatte erittäin mielenkiintoisesti tätä tätä laatumerkki, eurooppalaisen perinnön laatumerkintäprosessia. Toivon, että voimme mahdollisimman tiiviisti harjoittaa yhteistyötä, se olisi mahdollisimman proaktiivista, jotta voimme saada tämän asiakirjan hyvään päätökseen. Niin kuin te sanoitte, se on tärkeä asiakirja Euroopalle, asiakirja, joka tulee olemaan hyvin merkittävä siitä, kun ajatellaan, miten eurooppalaiset kokisivat kuuluvansa Eurooppaan, kansalaiset kokisivat kuuluvansa Eurooppaan. Eurooppalaisilla on oma historia, meillä on omat kulttuuriperinnät, omat kulttuurilliset kiintopisteemme. Joitakin pieniä, pienempiä teknisiä vaikeuksia on tietenkin jäljellä, mutta minä olen optimisti, joten sanon vähän pienempiä teknisiä ongelmia jäljellä, mutta olen sitä mieltä, että aina voidaan löytää ratkaisu. Minä olen belgialainen, minulla on tapana päästä hyvään konsensuksen, Rova Pak tässä hymyilee vieressäni. Me olemme aika hyvin rutineutuneita näissä vaikeuksissa, kun pitää neuvotella viimeisin todisteehan tästä Belgian hallitustilanne mutta konsensuksen pääseminen meillä on tärkeää ja kyllä me onnistumme aika usein siinä. Minusta on aika mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiänne, jos teillä on kommentteja näistä pienemmistä teknisistä ongelmista. Minä ajattelen tässä nimenomaan kolmansien maiden osallistumista, ajattelen tässä niitä ylimenokauden menettelyjä tai että pelataan, että tämä eri digitaaliset toiminnot moninkertaistuvat, mutta puheenjohtajakauden aikana kaikki kommentit, ajatukset ovat tervetulleita, koska tämän asiakirjakokonaisuus, jonka haluamme todella viedä loppuun ennen kuin Belgian puheenjohtajakausi on päättynyt. Rouva Kammervert kysyi minulta siitä, missä mennään keskusteluissa, joita käydään taajuuksista. Niistähän keskustellaan hyvinkin voimallisesti tänä päivänä, ja se voidaan todella tehdä radiotaajuuksien kustannuksella, nimenomaan klassisten radiotaajuuksien kustannuksella, mutta me palaamme tässä Telekom-paketin yhteydessä, mistä herra Kavadakin puhui. Totta kai on tärkeää pysyä jatkossakin valppaana ja pitää yhteydet tiiviinä neuvoston siihen osastoon, joka käsittelee telekom-asioita, jotta todella voitaisiin välttää, välttää se, että ei tule liikaa hajontaa radiotaajuuksissa. Meidän täytyy pitää käsissämme ne demokratian työvälineet. Meillä on ilmaisun oikeus, joka on yksi demokratian perusperiaatteista mutta meidän täytyy muistaa, että on joskus semmoinen erityispiirre tullut esille, että ollaan vähän kahtia jakautuneita sen mukaan, että telekom-yritykset ovat aika herkkusuita laittamaan tietynlaisia menetelmiä käyntiin mutta silloin siihen tulevat kyseeseen kulttuurin ja audiovisuaaliset toimivaltuudet, ja tämä on hyvin vaikeaa, joskus arkaluonteistakin toimialaa, ja täytyy jatkossa pysyä erittäin valppaina. Sen jälkeen Rova Kalpels kysyi minulta, tai pikemminkin hän kommentoi, ei se ollut ihan ehkä kysymys, hän oli erittäin iloinen minun lausumastani, että kulttuuria ei saa marginalisoida. Minä en todellakaan sano kevyesti yhtään mitään. Minä olen hyvin päämäärätietoinen ja määrätietoinen ja minä olen valmis keskustelumielipiteiden vaihtoon. Minä, minulla on tämmöinen keskustelukulttuuri aivan verenperintönä ja minä olen valmis ottamaan osaa keskustelemaan, käyttämään puheenvuoron ja kulttuuri, audiovisuaali ovat sellaisia asioita, jotka todella laitan joka kerta esittely, es, esityslistalle, jos se vain onnistuu. Minäkin olin aika turhautunut useaan otteeseen ja kun minulla on nyt ensimmäinen kerta mahdollisuus keskustella näistä asioista eurooppalaisten edustajien kanssa, minä olen osallistunut lukuisiin tapaamisiin poliittisten edustajien kanssa komissiossa ja kertaakaan ei audiovisuaalinen ala tullut esille ja minä olin todella turhautunut ja vähän <clears throat> lannistunut, puhuttiin talouskriisistä ja niin edespäin. Totta kai, totta kai meidän toimivaltuudet vaikuttavat vähän tämmöisiltä äh, nikkarointipuuhalta, mutta, mutta jos kulttuuri on todella keskeinen tekijä yhteiskunnallisessa sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa ja henkilökohtaisessa kehittymisessä, henkilökohtaisessa yksilön kukoistamisessa, niin mikä, mi, miksi se jätetään aina toiselle sijalle tämä kulttuuri? Mikä on minun toimintalinja? Niin se on ehkä vähän vaikea tässä sitä nyt tiivistää. Voimme keskustella siitä jossain toisessa yhteydessä, mutta voin kertoa teille, että minä olen peräisin erittäin vaatimattomista oloista ja lähtökohdista. Minulle kulttuurin pitää olla sellainen väline, jonka, jonka avulla kansalaiset voivat kehittyä, mutta se pitää olla myös kaikkien kansalaisten saatavilla, ulottuvilla me yritämme aina sanoa, että ei se ole mahdollista. Tänä päivänä minun maassani on 15 prosenttia ihmisiä, jotka asu, elävät alle köyhyysrajan. Yksi ihminen kuudesta on tässä tilanteessa. Minun toimialani kuuluvat alueasiat ovat sellaisia, että minun on pakko nyt sanoa, että tämähän on mahdotonta. Miten se on mahdollista sellaisessa maassa kuin Belgia Euroopassa, nykyyhteiskunnassa? Nämähän ovat aivan käsittämättömiä ongelmia, mutta ne ovat todellisuutta ja ongelmia löytyy varmasti muualtakin. Mutta minä olen vakuuttunut, että kulttuuri voi olla se tekijä, joka voi antaa mahdollisuuden kansalaiselle löytää ihmisarvoa, arvokkuutta ja löytää itselleen henkilökohtaisen kehittymisen väyliä ja ennen kaikkea, että hän voi säily, pysyä aktiivisena kansalaisena, kansalaisena, joka voi vielä toimia sen lisäksi ja osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Ei se varmasti ole helppoa, mutta kulttuuri on mielestäni tässä mielessä keskeistä. Minun teema tai johtoajatukseni on se, että se on yksi ongelman ydin ehkä. Se on kyllä asia, joka minä koskettaa erittäin voimakkaasti. Olen tehnyt työtä tällä saralla jo kymmenen vuotta, olen ollut ministeriössäkin töissä jo kymmenen vuotta. Vastaan viimeiseksi edustaja Biskille. Minä arvostin suuresti hänen kysymystään. Ehkä se oli vähän provosoiva tai sitten se oli todella ihan oikea kysymys. Silloin kun hän puhui kulttuurin laadukkuudesta ja siitä, että tänä päivänä elämme digitaalisen aikakauden aamunkoitossa, mutta ehkä sen pitää myös palvella, digitaalisen mm, alan pitää palvella kulttuuria päinvastoin, mutta herra Biskin mielestäni niin meidän pitää olla erittäin varovaisia, kun puhumme laadusta. Jos laatu teidän mielestänne tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä, hyvin tehty, kaunis, esteettinen tuote, niin siinäkin piilee vaara, että miten me sitten määrittelemme kulttuurisen tuotteen näiden kriteerien myötä pitäisi todella saada tukia, eh, jotta voidaan tuottaa kauniita kulttuurisia, esteettisiä, jopa elitistisiä tuotteita. Se on tärkeää, mutta pitää tarjota myös mahdollisuus kansalaisille tehdä asioita, jotka e- eivät joidenkin mielestä ole yhtään laadukkaita, mutta ne ovat ilmaisuvälineitä, ilmaisukeinoja minä olen todennut, joissakin jäsenvaltioissa tukimuotoja annetaan tukea erityisesti elokuvateollisuudelle. Minä haluaisin käynnistää sellaisen järjestelmän. Meillä on komitea, joka valikoi erilaisia elokuvia. Te tiedätte Dardenin veljekset, se on loistava esimerkki Belgiasta, mutta me olemme myös perustaneet rahaston, jonka avulla voidaan tukea halpakustanne elokuvatuotantoa Ehkä se on vähemmän kiinnostavaa joillekin, mutta mielestäni tämä on todella hyvä keino antaa joillekin il- täydellinen ilmaisuvapaus ja näin he voivat sekä kertoa asioita, luoda asioita, jotka ovat laadukkaita, mutta myös kertoa asioita, jotka ovat kansalaisia lähellä. Ja kansalaiset voivat sieltä löytää itsensä ja voivat myös itse osallistua taiteelliseen luomistyöhön. Ehkä minä myös vastasin vähän provokatorisesti, koska mielestäni tämä kysymys oli kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen. Rova Park, toivottavasti olen nyt vastannut kaikille ja vastannut kaikille kattavasti ja riittävästi. Kiitän teitä kaikkia kommenteista, kysymyksistä ja tarkkaavaisuudestanne. Merci, madame le ministre. Vous êtes très... Kiitos, rouva ministeri, te olette erittäin optimistinen. Tämä on hyvin tarttuvaa ja olen tyytyväinen tähän sen ministerin täällä paikan päällä, joka tietää, missä on ongelmat, mutta myöskään ei ole luopunut siitä toivosta, että nämä ongelmat voidaan voittaa. Tämä on tarttuvaa. Ja oli erittäin hyvä, että kuulimme teitä tänään täällä. Rova Kaledeli, teidän pitäisi nopeasti käydä keskusteluun hänen kanssaan, jotta saamme, saamme hyvän eurooppalaisen perinnemerkinnän. No, tämä oli tällä hetkellä tärkeä asia meille. Haluaisin lisätä tähän vielä, että pyytäisin teitä, että se mitä täällä Korva Everin taholta todettiin, että kyseessä ei ole pelkästään radioasiat, vaan myöskin teatteri ei voi enää toimia, koska mikrofoni ei enää voida käyttää. Pienet teatterit, vaikka Saarbrückenissä, ne joutuvat käyttämään paljon rahaa jotta ne mikrofonit voidaan säätää niin, että jollain tavalla löytävät jonkunnäköisen frekvenssikolon sieltä, jonkun taajuusraon. Ja jos tämä rako on vielä kapeampi, jos taajuuksia tai jollekin muille televisiolaitoksille enemmän, niin silloin kyllä meidän kulttuurimahdollisuudet vähenevät. Eikä meillä ole mitään suuria konsertteja enää mitään täällä kaupungin keskustoissa, vaan kaikki pitää mennä sitten kaupungin ulkopuolelle, koska siellä on mahdollisuus käyttää vielä mikrofoneja. Tämä vaara on suuri. Ja tämä suurenee yhä, kun sitten ylijäämään kautta tämä ongelma lisääntyy. No niin, tässä oli niin kyseessä tämä jokamiehen kulttuuri, mutta myöskin suuretkin konsertit suurille esiintyjille. Näitäkin pitää ajatella siis teatteria ja operaa. No niin, kaikki teemat on näin käsitelty. Kaikkea tietysti voi käsitellä kovinkaan laajas. Haluaisin tähän, tähän Piskilaanan Laanan keskusteluun vielä ehkä palata joskus myöhemmin. Ehkä meillä on joskus myöhemmin puheenjohtajakaudella aikaa palata tähän. Kiitokset teille. Toivottavasti te olette myöskin mukana tässä toiminnassa myös hallituksen uudelleenmuotoilun jälkeen. Ja kiitokset ja näkemiin.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 So, wir haven't schon gesehen. Ne? Yeah. Okay, take a seat. So. Wenn nun alle belgische Mitarbeiter kun kaikki Belgian ministeriön työntekijät täällä paikalla niin ja ministerikin on paikalla, niin hyvä. Toivotan tervetulleeksi opetus-, nuorisoministeri ja tasa-arvoministerin Pascal Smetin Meillä on myös kollega täällä, nimi on Smet myös. Ja nykyinen Rovas Martens. No tämä ei oikeastaan liittynyt tähän äh, esityslistaa niinkään. Tervetuloa tänne paikan päällä. Kyseessä on siis koulutus ja kasvatusasiat. Tätä asiaa ei pysty käsitellä noin kuudessa kuukaudessa, vaan tämä on jatkuva asia. Tämä on yhä uudestaan takaisin tuleva asia. Ja toivottavasti tämän kuuden kuukauden aikana saamme ajatuksen aihetta teiltä. Kyseessä on myöskin sitten nuorten ihmisten koulutus. Tämäkin tulee enemmän esille heidän työllistettävyytensä, heidän ammattikoulutuksensa tulee enemmän esille. Ja kuten me tässä haluamme tämän ohjelman 2020 puitteissa vähentää koulun keskeyttäneiden määrään 10 prosenttiin ja nostamaan taas sitten korkeakoulutuksen saaneiden henkilöiden määrää 40 prosenttiin. Näin me totesimme silloin. Sitten meillä on myös tämä nuorisopolitiikka, jossa ei ole kyseessä pelkästään työttömyyden poistaminen, vaan siinä on kyseessä myöskin näiden maahanmuuttajataustaisten hieman heikommassa asemassa olevien henkilöiden huomioon ottaminen ja tänä vuonna. Meillä on myöskin niin sanottu Agora täällä talossa marraskuussa, jossa on kyseessä juuri talous ja rahoituskriisin vaikutukset ja tästä seuraava köyhyys. Eli on monia aiheita, joista voidaan puhua nuorisosta, ja me ollaan kaikki täällä nuoria, tietenkin iästä riippumatta, niin pyytäisin nyt teitä, teidän nuorella iällänne kertomaan jotain tästä aiheesta. Olkaa hyvä, herra ministeri. Dank u wel. Dank u wel voor het compliment, mevrouw. <laughs> Ja. Kiitoksia ja kiitos myös tästä kohteliaisuudesta. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Koulutusagendalla on kaksi erityisen tärkeää asiaa. Ensinnäkin Kööpenhaminan tavoitteiden toteuttaminen Euroopassa ammattikoulutuksessa. Tämähän on noin yhdeksän vuoden takainen asia. Silloin sitä viimeksi tarkasteltiin ja eurooppalaiset pääjohtajat, jotka vastaavat ammattikoulutuksesta, tapasivat tuolloin 2002 Kööpenhaminassa. Järjestettiin ensimmäinen ammattikoulutuksen yhteistyötapaaminen ja kahden vuoden välein sitten tätä koulutusta on arvioitu. Viime vuosina on kehitetty uusia eurooppalaisia välineitä liikkuvuuden ja avoimuuden edistämiseksi. Meillä on eurooppalainen eurooppalaiset kriteerit todistusten vastavuoroiselle hyväksymiselle ja myöskin muita välineitä, jotka helpottavat suoritusten vertailua. Nythän on käsillä talous- ja sosiaalikriisi ja toivokaamme, että se ei johda kulttuurikriisiin. Nyt on kuitenkin 80 miljoonaa eurooppalaista, joilla on vain hiukan koulutusta tai ei ole minkäänlaista peruskoulutusta. Vuoteen 2020 mennessä meidän on luotava 16 miljoonaa uutta työpaikkaa. Väestön kehitys, väestön ikääntyminen vaikuttavat tilanteeseen ja se tarkoittaa sitä, että tiedämme, että elinikäistä oppimista todella tarvitaan. Meidän on ajateltava 2020 strategiaa ja eurooppalaista yhteistyötä koulutusalalla. Ja tässä siis koulutus, erityis, koulutus yleensä ja ammattikoulutus erityisesti ovat hyvin tärkeässä asemassa. Helsingissä 2006 oli yksi tällainen ammattikoulutuskonferenssi ja syksyllä järjestämme Brykessä sitten seurantakonferenssin omalla kaudellamme ja käsittelemme myös tulevaisuuden näkymiä. Avoimuus ja siirtymismahdollisuudet koulutustasolta toiselle ovat siellä käsittelyssä. Konferenssi kestää peräti kuusi päivää. Ja esillä ovat todellakin esimerkiksi mahdollisuudet siirtyä koulutusjärjestelmästä toiseen ja pyritään miettimään, miten ammattikoulutuksesta voitaisiin saada nykyistä viehättävämpää ja kiinnostavampaa. Konferenssissa laaditaan myöskin kommunikea ja tämä kaikki on siis jatkoa Kööpenhaminan prosessille. Ja vuoteen 2020 mennessä pyrimme sitten luomaan näitä uusia prioriteetteja. Sitten on toinen tärkeä aloite, joka on nimeltään Youth on the Move. Madridin konferenssissa, ministerikokouksessa tätä viimeksi käsiteltiin ja siellä ministerit totesivat, mitä tiedoksiannossa sitten pitäisi olla. 14. syyskuuta on se päivämäärä, jolloin tiedonanto sitten annetaan, jos vain aikataulu pitää. EUn on pidettävä myöskin hieman etäisyyttä sillä, sillä jos ajatellaan sitä, kuinka suuri osa väestöstä hankkii korkeakoulututkinnon ja verrataan sitä esimerkiksi Japaniin, niin meidän järjestelmämme suorituskykyä on yksinkertaisesti parannettava tulevina vuosikymmeninä. Evaluointiasioissa puolestaan haluamme sitä, että kaikille taataan tasaveroiset mahdollisuudet ja toisaalta haluamme luoda tällaisia huippuosaamiskeskuksia ja haluamme myös edistää epämuodollisen oppimisen tuomia, tuomien tulosten hyväksymistä ja tunnustamista. Oman puheenjohtajakautemme aikana haluamme käynnistää tällaisen suuntaantavan keskustelun vähintäänkin. Ehkä pääsemme siinä eteenkin päin. Mutta katsotaan, miten tämä sitten kehittyy ja miten, missä määrin löydämme konsensusta näitä asioita jäsenvaltioiden kesken. Youth on the Move-asioista järjestämme myös suuren konferenssin 4. ja 5 lokakuuta on päivämäärä ja olette kaikki tervetulleita sinne. Me haluamme käsitellä myöskin kestävää kehitystä ja sehän on EUlle erityisen tärkeä. Siinä ei ole kyse pelkästään lainsäädännöllistä näkökohdista, vaan myös mentaliteetista, ajattelutavoista, joita on saatava muutettua – ketään ei pidä tietenkään aivopestä mihinkään suuntaan, mutta on kuitenkin tärkeää, että nuoret eurooppalaiset oppivat kestävästä kehityksestä ja että he löytävät töitä ja voivat ottaa kaikissa toimissaan huomioon kestävää kehitystä. Tämä on Eurooppa 2020 strategian kannalta aivan keskeistä. Koulutus- ja sivistysstrategian suhteen on todettava, että näitä seikkoja ei riittävästi vielä oteta huomioon. Siksi 19. marraskuuta haluamme neuvostossa hyväksyä aihetta koskevat päätelmät, jotta saamme edistettyä asiaa. Mehän tiedämme, että Euroopassa on se ongelma, että monilla lapsilla on vaikeuksia aivan perustaitojen kanssa, siis kirjoittamisen, lukemisen ja laskemisen kanssa. Ranskan puheenjohtajakaudella pääjohtajat jo tapasivat keskenään myös Ruotsin kaudella. Näin tapahtui ja me jatkamme tätä työtä. Brysselissä on jo viime viikolla pidetty tätä aihetta käsittelevä kokous. Haluaisimme myös, että alle kymmenen prosenttia oppilaista keskeyttäisi koulunkäynnin ja tästä asiasta haluamme vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä. Monissa jäsenvaltioissa on vallalla sellainen kehityskulku, että jos oppilaat eivät hallitse kieltä, eivät osaa puhua, eivät osaa ajatella abstraktisti, niin silloin ei ole oikeastaan mahdollisuuksia jatkaa opintoja eikä myöskään löydy työtä myöskin henkilökohtaisen kehityksen kannalta tämä on haitallista, puhumattakaan sitten aktiivisesta yhteiskuntaan osallistumisesta. Ranska omalla kaudellaan siis käynnisti tämän työn ja me haluamme jatkaa sitä. Olemme jo äänestän, järjestäneet kollokvion tästä asiasta ja aiomme esittää neuvoston päätelmät siitä. Brysselissä näkee myös sen, että on paljon lapsia, joilla ei ole näitä perustaitoja ja he ovat monesti maahanmuuttajataustaisia lapsia. Mutta hekin kuuluvat tulevaisuuden Eurooppaan, he ovat osa sitä. Jos heitä ei voida kouluttaa onnistuneesti, niin se merkitsee suuria ongelmia tietysti perheille, yksittäisille perheille, mutta myös koko yhteiskunnalle. Ja siinä menee hyvin paljon lahjakkuutta hukkaan. Siksi eurooppalaisissa järjestelmissä ja alueellisissa järjestelmissä on aina otettava huomioon se, että, että on maahanmuuttajataustaisia lapsia, jotka on otettava huomioon koulutusjärjestelmässä. Euroopassahan on myös sellaisia alueilla, joissa on erityisen paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Seuraavaksi otan esille Euroopan köyhyyden vastaisen, vastaisen vuoden. Syyskuussa järjestämme sosiaalista osallisuutta koskevan tilaisuuden ja käännymme myös Euroopan yliopistojen puoleen. Emme vielä tiedä, miten voimme tuohon ongelmaan käydä käsiksi mutta monesti esimerkiksi Saksassa tai Itävallassa, Ranskassa, ranskankielisillä alueilla Belgiassa on vaikeuksia saada opiskelijoita lähtemään opiskelijavaihtoon. Haluamme arvioida Köpenhaminan prosessia ja suunnata katseet tulevaan Ammattikoulutus on erityisen tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta. Myös Youth on the Move-aloite on hyvin tärkeä. En nyt käy tässä budjettikysymyksiin, mutta on kuitenkin tärkeää tarkastella sitä, mitä tämä Youth on the Move-aloite kaikkiaan sisältää. Sitten on vielä tämä kestävä kehitys – No, ilman nuoria ei tietenkään ole tulevaisuutta. Se on selvä asia ja siksi asia on niin tärkeä. Nuorisotyö ansaitsee huomiota. Viime viikonloppuna meillä oli kokous. Ensin järjestettiin konferenssi, jossa käsiteltiin eurooppalaisen nuorisotyön historiaa. Ja sen jälkeen 350 eri kansallisten tahojen edustaja Euroopan neuvostosta kokoontui ja syntyi myös julkilausuma, joka ilmeisesti on teille jaettukin. Lapset eivät ole pelkästään muodollisesti olemassa, vaan Siis lapset eivät pelkästään osallistu formaaliin toimintaan, vaan myös epäformaaliin toimintaan ja opetukseen. Ja siksi on kiinnitettävä huomiota epäformaaleihin koulutusmahdollisuuksiin. Lasten on voitava leikkiä. Se on hyvin tärkeää meille ja meidän on pidettävä tämä mielessä. Jos on kyse lasten oikeuksista, niin on muistettava, että lapsilla pitää olla oikeus olla lapsi. Ei pidä aina oppia ja tehdä jotakin hyödyllistä, vaan pitää voida leikkiä. Ja jos leikin ohella sitten vielä tulee oppineeksi jotain, niin sehän on jokaisen pedagogin unelma. Tässä siis asioita, joita aiomme nuoriso- ja lapsityön alalta ottaa päätelmiin. Lisäksi haluamme strukturoitua vuoropuhelua. Meillähän on troikka puheenjohtajuus ja käsittelemme näitä sitten yhteistyössä nuoriso- ja työkysymyksissä Unkarin puheenjohtajakaudella. Keskitytään sitten hiukan toisenlaisiin painopisteisiin. Lasten oikeuksia on syytä korostaa myös Lissabonin sopimuksen johdosta. On myös YK on lapsen oikeuksien julistus. Ja haluamme sitten koordinoida näiden asioiden hoitoa. Paljon siis jo tapahtuu, mutta olisi hyvä, että eurooppalaisella tasolla olisi paremmat rakenteet kaikenlaiselle yhteistyölle ja sitä sitten pyrimme edustamaan ministerikonferenssissa, jonka järjestämme Brysselissä on myös Urban Youth and Europe-niminen tapahtuma 27. marraskuuta. Sinnekin olette tervetulleita. Aiomme kutsua sinne brysseliläisiä henkilöitä. Joka toinen henkilö, joka asuu Brysselissä, on syntynyt jossakin muualla. Ja 20 vuoden kuluessa tuo luku vain kasvaa, silloin 70 brysseliläisestä on syntynyt jossain muualla. Ja mehän olemme myös näitä ihmisiä. 70 osa ei itse ole syntynyt täällä tai heidän vanhempansa ovat syntyneet muualla – Kyseessä on suuri haaste ja sen kimppuun haluamme käydä. Horisontaaliset yhteydet nuorison ja koulutusasioiden välillä ovat asia, jota haluan myös käsitellä. Itsehän olen koulutus- ja nuoriso- ja tasa-arvoasioiden ministeri ja olen iloinen siitä, että vastaan koulutuksesta ja nuorisosta. Minähän olen oikeastaan varsinainen tulevaisuusministeri, jos nyt näin voidaan sanoa. Meillä on myös muita kollegoja, jotka vastaavat koulutuksesta ja nuorisosta, mutta kovinkaan monella ministerillä ei ole tällaista salkkua. Tämä horisontaalinen yhteys on kuitenkin syytä ottaa esille. Minun ja eurooppalaisten kollegojeni on todettava, että nuorison ja nuoriso- ja koulutusasioiden yhteyksiä on vahvistettava. Monesti ajatellaan niin, että nuorisotyössä käsitellään sitä, mitä nuoret voivat ja saavat tehdä, ja koulutuksessa sitä, mitä he eivät saa tehdä. Ja näiden näkökantojen välille toivon, että voimme meidän puheenjohtajakaudellamme luoda siltaa. Ja toivon, että kauden lopussa voimme voin sitten kertoa teille, että olemme tässä onnistuneet. Tässä siis puheenjohtajakautemme näkymiä tässä vaiheessa. Olemme hyvin innostuneita tässä vaiheessa. Ja tietysti tämä raikas Belgia aiheuttaa myös hieman huolenaiheita aina silloin tällöin, mutta minulla on hyvät puhevälit kahteen muuhun kollegaan, jotka täällä tänään ovat ja tulemme kyllä keskenämme oikein hyvin toimeen. Kiitoksia. Kiitoksia rouva ministeri. Tässä oli kyllä kaunis kimppu asioita, joita olette esitelleet meille. Ja te tiedätte, että tämä kaikki on sidottu kolmen puheenjohtajan valtion voimin, joten monet näistä asioista, joita te nyt ajattelette tai irrotatte, voidaan, niitä voidaan jatkaa seuraavalla puheenjohtajakaudella. Ja tämähän onkin hyvä juuri tässä ehdotuksessa, että meillä on pelkästään kuuteen kuukauteen rajoittunut, vaan tässä jatketaan työtä sitten eteenpäin. Hyvä. Meillä onkin monta kollegaa täällä listalla. Puhukaa lyhyesti, kun esitte kysymyksiä. Ansvel Sloveniasta, olkaa hyvä. Gospa predsjednica, spoštovani gospod minister. Hyvät, äh, hyvät ministeri, hyvät jäsenet. Ensinnäkin kiitokset tästä esityksestä, kun kerroitte meille teidän painopistealueistanne. Nämä ovat hyviä ajatuksia ja joskus vaikuttaa siltä, että kaikki nämä laulut on joskus täällä laulettu, eikä mikään puheenjohtajakausi voi keksiä enää uudestaan pyörää. Ja oikeastaan kaikki nämä asiat ovat jo lavalla jo edistyneet unionissa, mutta kyllä hyvä joukkuepeli ja hyvä energia voi tietenkin painottaa nuorisopolitiikkaa ja koulutuksen tiettyjä eri elementtejä eri tavalla. Ja nyt kun olen oppinut tuntemaan teidän ministereitänne, siis Belgian ministereitä, huomaan, että olette hyvin, kaikki hyvin kykeneviä ja teillä on paljon tällaista innovaatista, innovaatista energiaa. Kuten mainitsitte täällä ammattikoulutuksen Kööpenhaminan prosessin, niin ehkä meidän ei pitäisi katsoa pelkästään tätä sekundaarista koulutusta, siis meillä on myöskin paljon siis toisen asteen koulutusta. Meillä on myöskin paljon korkeakouluja, jotka valmistelevat sitä, että nuoret menevät sitten työmarkkinoille tämän jälkeen. Nämä ovat ehkä vaikeammin työllistettäviä kuin ammattikoulutuksen käyneet nuoret, koska nämä koulut antavat vähän yleisempiä valmiuksia ja tällöin tämän jälkeen heidän on vaikeampi, siis nuorten on vaikeampi päästä työmarkkinoille tämän jälkeen. Ja näyttää siltä, että ainoa mahdollisuus tässä on, että he jatkavat sitten opintojaan kolmannella tasolla. No, muotoillaan vaan tämä nyt näin, että vuosi 2008 oli kulttuurien välisen vuoropuhelun vuosi. Tämän vuoden aikana me keskustelimme kulttuurien välisestä vuoropuhelusta, kielistä, ja sitten Saksan, Slovenian ja Ranskan puheenjohtajakausin aikana luotiin ajatus siitä, että on se kieliindikaattoreita. Tämä oli sellainen projekti, jossa pyrittiin arvioimaan nuorten toisen ja kolmannen kielen kompetenssia. No, tämä oli hyvä ajatus, koska painostus ulkopuolelta voi antaa kyllä panoksen kansalliselle kansallisen koulutusjärjestelmän kehittämiselle. Näin voidaan aloittaa sitten vieraiden kielen koulutus ja opetus aikaisemmin. Ja tämä ajatus voitaisiin herättää uudestaan henkiin ja tehdä jotain tällä tasolla. Ja lopuksi minulla on vielä kysymys teille. Komissio on ehdottanut monia aloitteita. Yksi näistä on Youth on the Move, joka teki mainitsitte täällä – Tämä on melko yleinen aloite. Siinä on tiettyjä aspekteja mukana, joita voitaisiin ehkä ottaa johonkin, johonkin muuhun projektiin mukaan, vaikka tähän elinikäisen oppimisen projektiin, jolla on myöskin rahoituksellista tukea saatavilla. Mikä teidän kantanne on tähän asiaan liittyen? Uskotteko, että meidän pitäisi luoda selkeämpiä rajalinjoja näiden puiteohjelmien välillä, vai hyväksyttekö pelkästään se, mitä komissio on ehdottanut? Tätä varmaan emme tee. Hebelet. Herra Pellet. Eh, dank u wel, eh, voorzitter. Meneer de minister, eh, bedankt voor uw prima uiteenzetting en heel veel succes uit. Kiitos puheenjohtaja ja Kiitos ministerille tästä erinomaisesta johdannosta aiheeseen. Uskon, että seuraavan puolen vuoden aikana tapahtuu paljon. Minulla on kysymys elinikäistä oppimisesta. Te tiedätte meitä paremmin, että olemme olleet hyvin paneutuneita Bolonian prosessiin ja siihen tavoitteeseen, että 20 prosenttia opiskelijoista osallistuisi Erasmus-ohjelmaan vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna tuo määrä oli 10 prosenttia. Olemme siis oikealla tiellä, mutta tehtävää on vielä paljon ja meidän pitää ajatella sitä, että näitä tavoitteita pitäisi ehkä tarkistaa, sillä 20 prosenttia vuodelle 2020 opiskelijavaihtoon lähtiöitä, sehän koskee vain osaa ihmisten koulutuksesta tämä tavoite. Jos ihmiset siis lähtevät ulkomaille toisen asteen koulutuksen aikana, sekin on hyvä asia. Mutta entä sitten korkeakoulutus? Mihin oikein asetetaan nämä prioriteetit? Miten varmistetaan se, että tavoitteita ei vesitetä? Sitten kysyn elinikäisen oppimisen budjetista budjetista. <laughs> Neuvosto on ehdottanut siihen suuria leikkauksia ja meidän esittelijämme täällä parlamentissa on todennut, että tämä on varsinaista provosointia ja olemme kyllä samaa mieltä. Jos on olemassa jokin sellainen hanke, jota pitäisi todellakin kehittää ja viedä eteenpäin, niin se on elinikäinen oppiminen. Meidän ei siis pitäisi leikata sen budjettia. Mitä mieltä tästä olette? Kiitoksia, herra Papa Nikolaou. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την... Kiitos, herra ministeri, tästä esityksestä. Teidän lähestymistapanne on hyvin innostava. Ja teidän ohjelmanne on erittäin kunnianhimoinen. Saman aikaan me uskomme tietävämme, että tulevaisuuden budjetissa kysymykset, jotka koskevat liittyvät nuoriin ja nuorison joutuvat rajujen leikkausten kohteiksi. Mitä te ajattelette tästä, tästä? Mitkä ovat tavoitteenne? Toisaalta taas te sanoitte aikovanne järjestää tapaamisia, konferensseja joistakin aiheista. Ehkä nämä aloitteet voisivat öö, liittyä siihen ongelma kenttään, jonka olemme ottaneet esille Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Pitäisi ehkä nähdä kysymykset niin sillä tavalla, että olisi avointa yhteistyötä enemmän ja voisimme tehdä työtä ehdotuksista ja ratkaisuvaihtoehdosta lähtien nimenomaan painottaen yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tää on puhuttu tästä jo neuvostossa ja komissiossa. Ja paljon on puhetta, mutta soveltaminen jäsenvaltioissa ei ole aina sitä, mitä sen toivottaisi olevan. Ja, ja toivon, että Belgian panostaminen tulee olemaan todella positiivista. Ainakin sen perusteella, mitä te tässä nyt ilmoititte meille, niin voitaisiin lähestyä näitä yhteistyö, avoimena yhteistyön kysymyksiä, koska mehän tiedämme, että subsidiariteettiperiaate tuo mukanaan joitakin ongelmia. Padia. Rova Padia, olkaa Gracias, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää ministeriä hänen selityksistään, mitkä ovat nuoriso- politiikan painopisteitä. Minä haluaisin puhua tästä Kööpenhaminan prosessin arvioinnista. Minulle se on yksi tärkeimmistä painopistealueista. Minulle se on tärkein. Teille se oli yksi tärkeimmistä, minulle se on tärkeä, mutta minua vähän epäilyttää vähän, miten, se, miten sitä ryhdytään soveltamaan. Me olemme nähneet, kuinka paljon ongelmia se on synnyttänyt esimerkiksi Bolonian prosessi joissakin jäsenvaltioissa. Meillä on siis tästä syntynyt ongelmia ja me emme haluaisi, että sama koetaan uudelleen Kööpenhaminan jatkun kannalta. Olen samaa mieltä muiden edustajien kanssa siitä, että kun minä tapaan ihmisiä, minä selitän heille, mitä on Kööpenhaminan prosessi, informoin heitä. haluaisin sanoa teille tässä nyt, että suurin osa minun kansalaisistani ei oikeastaan tiedä, mikä tämä Kööpenhaminan prosessi kokonaisuudessa oikeastaan on. Näin ollen minä olenkin miettinyt, kun te siinä selitätte, että pidetään kokouksia, jotka pidetään joka toinen vuosi, jossa arvioidaan prosessin etenemistä. Ketkä ovat läsnä näissä kokouksissa? Kun, meil, kun me puhumme Bolonian prosessista, silloin vain yliopiston edustajat olivat läsnä, mutta tässä kun on kyse kuitenkin ihan muusta, puhummeko yrityksistä, puhummeko ammattikoulutuksesta vai mistä? Emme ole oikein vielä paikantaneet sitä, keiden pitäisi Äh, saada tätä ammatillista koulutusta tämän Kööpenhaminan prosessin puitteissa. Nyt tulee ihan konkreettinen kysymys. Oletteko te sitä mieltä, että alueilla pitäisi olla tärkeä, tärkeämpi rooli nimenomaan antamaan vähän potkua tämän Kööpenhamin, tälle Kööpenhaminan prosessille? Kiitoksia, Rova Lova. Olkaa hyvä. Pan minister, ja som vás počula veľmi pozorne, veľmi sa mi páči, takisto ako kolegovia spomínali. Ministeri, kuuntelin tarkkavaisesti, mitä sanoitte, ja olen hyvin tyytyväinen, että olette innostunut ja asiasta kiinnostunut. Mutta kun kuuntelin teitä, niin en kuulkinko mitään erityisiä mm, konkreettisia askelia, mitä te olette tehdä. Kuinka te olette tukea nuorisoa? Haluaisin kuulla vähän enemmän tästä nuorisopolitiikasta, kuinka sitä tuetaan, ja nuorison koulutuksesta, koska tämä on tärkeä asia, ja nuorison työllistäminen on myös tärkeä asia Euroopassa, koska täällä on 20 prosentin työttömyysaste nuorisolla tällä hetkellä. Joten on tärkeää myös tukea ammattikoulutusta, koska uskoisin, että täällä on vielä tiettyjä aukkoja. Ei pidä keskittyä aina yliopistokoulutukseen, vaan pitää katsoa myös ammattikoulutusta, koska sitä tarvitaan. pidän myös tästä Youth on the Move-aloitteesta. Uskon, että tämän yhteydessä me voimme tukea myöskin uusia kehittäviä yliopistoja, mutta ehkä meidän pitäisi myöskin tässä samalla keskittyä yliopistojen laatuun, jotta voimme kilpailla sitten muiden maailmankuulujen yliopistojen kanssa. Tämä on minun kysymykseni. Mitä täytyy tehdä tämän suhteen? Ja kuinka aiotte sitten kehittää eurooppalaisten yliopistojen laatua? Kollega Boris. Kollega Boris, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za tą e, pełną ekspresję i optymizm. Kiitos. Ja kiitos ministeri tästä esityksestänne. Siinä oli potkua ja energiaa. Mainitsemianne alueita pitäisi käsitellä kokonaisuutena, se on aivan totta. Minä haluan keskittyä 2020 strategian pääpiirteisiin. 10 prosentin kasvu korkeakoulutettujen osuuteen on erittäin tärkeä tavoite. Samoin se, että ammattikoulutuksen saaneiden määrä saadaan nousuun. Yhdellä kolmasosalla Euroopan kansalaisista ei ole minkäänlaista ammattipätevyyttä. Haluaisin kysyä teiltä tai viitata siihen, mitä sanoitte. Totesitte, että käynnistätte prosessin, jota tulevat puheenjohtajat sitten jatkavat mitä aiotte tehdä näiden kahden indikaattorin parantamiseksi? Aiotteko tarttua toimeen, jotta Euroopan sosiaalirahastoa voitaisiin käyttää seuraavalla rahoituskaudella. Ammattipätevyyden tilanteen parantamiseksi. Koulutusministerit jäsenvaltioissa pitäisi myös saada koordinoidusti taistelemaan tämän tavoitteen puolesta. No tässä on nyt ongelma, sillä meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä ja vielä yksi ministeri tulossa ja nyt annan sitten ministerille kymmenen minuuttia sen näihin äskeisiin kysymyksiin vastaamiseksi ja sen jälkeen otetaan vielä kysymyksiä, jos on aikaa. Ja nyt sitten enintään kymmenen minuuttia aikaa vastauksiin. Muuten olisimme epäoikeudenmukaisia tässä. Um, allereerst, ben het absoluut eens. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olen ihan samaa mieltä siitä, että Kööpenhaminan prosessissa on keskityttävä myös vieraisiin kieliin. Se on erittäin tärkeää. Oppilailla ja opiskelijoilla on oltava ainakin perustiedot joistakin vieraista kielistä. Otamme tämän kyllä huomioon Kööpenhaminan prosessia arvioidessamme Tietysti meidän on opittava myös muista prosesseista, kuten Bolonian prosessista. Jos vastaavia kysymyksiä sovelletaan Kööpenhaminan prosessiin, niin voidaan todeta, että ehkä 32 maata istuu saman pöydän ääressä, eli enemmän kuin EUn jäsenvaltiota on. Mukana on erilaisia sidosryhmiä, työntekijöitä, työnantajia ja muita osapuolia, kun näitä keskusteluja käydään. On olemassa sellainen perinne, että opetusministerien neuvostoa edeltävänä päivänä on epävirallinen tapaaminen sidosryhmien kanssa. Ja tuota tapaamista vetää puheenjohtaja Troikka. Aiomme jatkaa näiden tapaamisten järjestämistä, sillä haluamme näihin keskusteluihin ytyä, haluamme keskittyä todellisiin sisältöihin ja käsitellä tiettyjä erityiskysymyksiä – työmarkkinaosapuolten kanssa. Miten voimme parantaa yhteistyötä, viestintää, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja on otettava huomioon myös tietynlaisia rajapykkejä. Tarvittaessa tietyistä ammattikoulutuksen virroista pitää voida siirtyä toisiin virtoihin, siis, siis yhden tyyppisestä koulutuksesta toisen tyyppiseen koulutukseen. Ymmärrätte, että belgialaisena ministerinä sanoisin kyllä joillekin asioille, joita mainitsitte, mutta neuvoston puheenjohtajana sanon, että jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus valmistella asioita omalla tavallaan. Täällä oli puhe, a, puhe alueista ja on tärkeää tehdä yhteistyötä, sillä yhteistyö johtaa parempiin tuloksiin. Tarvitaan yhteys aina kuntatasolta, jopa alueita alemmalta paikallisemmalta tasolta ylöspäin ja kaikkien eri tasojen välillä on oltava koordinaatio kunnossa. Youth on the Move-aloite. Siitä puhut, puhuttiin epävirallisessa Madridin ministerikokouksessa ja puhuttiin myös komission kanssa siitä. Youth on the Movista puhuttiin pitkään. Onko tässä kyse vain uudesta nimestä elinikäisen oppimisen ohjelmalle, uudesta nimikyltistä? Mutta jos puhutaan elinikäisestä oppimista, niin se ei koske pelkästään nuoria, vaan myös aikuisia. Joten ei tätä nimeä noin vain voi siirtää ohjelmasta toiseen, sillä elinikäisen oppimisen ohjelma kattaa myös aikuiset. Tämä ei välttämättä ole kovin älykäs menettelytapa, eikä viesti mene kovin hyvin perille tällöin. On siis tehtävä selvä ero eri politiikan linjojen välille. Jos puhutaan nuorisosta, niin silloin tarkoitetaan nuorisoa. En tarkoita, etteikö elinikäinen oppiminen olisi tärkeää. Se on jatkossa tärkeämpää kuin nyt, mutta meidän täytyy odotella komission tiedonantoa ja katsoa, mitä mieltä siellä ollaan. Ja sitten voimme ottaa sen kantaa. Mutta emme todellakaan puhu pelkästään korkeakoulutuksesta, vaan ylipäänsä koulutuksen laadusta ja ammattikoulutuksesta ja nuorison työllisyydestä. Ja näitä asioita käsittelevät tietysti monet komission jäsenet ja siksi meidän täytyy katsoa, millaisia ratkaisuja siellä kursitaan kokoon. Neuvosto kuitenkin pitää yhteyttä komission suuntaan ja myös teihin. Nämä tavoitteet ovat hyvin tärkeitä Eurooppa 2020 strategiassa ja mehän tiedämme, että tavoitteita tavoitellaan sitten käytännössä kansallisella tasolla ensi viikolla oman maani osalta anna sen, tai voin, voin antaa sellaisen esimerkin, että, että no mehän olemme ta- tavoitteemme saavuttaneet ja nyt voimme sitten lepäillä laakereillamme, mutta eihän se nyt näin ole. Esimerkiksi taustaisten lasten osalta emme suinkaan ole saavuttaneet tavoitteitamme. Ja varmasti tilanne on vastaava monessa muussa jäsenvaltiossa. Meidän on katsottava sitä, miten voimme mitata kokemuksia ja tavoitteita. Jos esimerkiksi katsotaan EU-määritelmiä tai sitten Flanderin määritelmiä, niin silloin menestymme eri tavalla tässä kilpailussa. Tästä on puhuttu aikaisemminkin, eli tulevaisuudessakin on pystyttävä löytämään paras tapa hoitaa eri asioita Budjettiasiat ovat ihan keskeisellä sijalla. Totuuden hetki koittaa sitten, kun näemme millainen budjetti sitten on oikeasti tulossa. On helppo sanoa valtion päämiesten suulla, että koulutus on tärkeää, mutta sen täytyisi näkyä sitten myöskin rahanjaossa. Uskon, että kaikki koulutus- ja nuorisoasian ministerineuvoston jäsenet olivat yhtä mieltä siitä Madridissa, että alan tärkeyden pitää myös näkyä budjetin luvuissa. Neuvostossa on todellakin hyvin monenlaisia ministerin salkkuja, mutta laaja konsensus on kyllä saatu aikaan. Koko taloudellinen konteksti on otettava huomioon. 2011 vuodelle luvassa olisi 20,5 miljoonaa euroa elinikäisen ohjelman, oppimisen ohjelmaa siis ollaan supistamassa, mutta ei aivan niin dramaattisesti kuin edustaja Pelet esitti. Tuleviin projekteihinhan liittyy myös sitten täytäntöönpanon seuranta, se, että mitä on jo toteutettu ja mitä ei. Me kaikki tiedämme, mitä eri vaiheita näihin projekteihin liittyy. Nyt on tehty ehdotus rahoituksesta ja koulutusasioista vastaavan neuvoston puheenjohtajana tietysti olen sitä mieltä, että tästä ei pitäisi leikata, mutta meidän on katsottava kokonaisuutta ja haettava tasapainoa eri alueiden välillä, sillä on paljon sellaisia toimialoja, jotka vaatisivat paljon budjettivaroja. Mutta sanoisin, että parasta olisi, jos voitaisiin investoida enemmän sen sijaan, että käytettävissä olisi rahaa vähemmän. Mutta jos sanotaan, että koulutus on tärkeää, se on kaiken avain, niin silloin sen pitäisi todellakin myös näkyä budjetissa. Tietysti meidän täytyy käyttää myös sosiaalirahaston projektimahdollisuuksia. Ehkäpä on paras nyt lopettaa tähän, mutta vielä yliopistojen laadusta ja Bolonian prosessista haluan sanoa sanasen. Ne ovat tärkeitä asiakokonaisuuksia. Ja se tulee meille ilman muuta eteen lähikuukausina. Epämuodolliselta pohjalta tarkastelemme tämän kysymyksen puitteita ja erilaisten rankkausjärjestelmien käyttöä. Pitäisikö meillä olla yliopistojen luokitusjärjestelmä. Tällä hetkellä sellaista ei ole, ei ole yhtenäistä järjestelmää, mutta epämuodollisesti haluamme tutustua aiheeseen ja katsoa, mitä siinä voitaisiin tehdä, jotta voisimme löytää sellaisia realistisia toimintatapoja, jotka olisivat kaikkien käytettävissä ja jotta löytäisimme oikeanlaiset kriteerit. Se on hyvin hankalaa. Tietenkään omenoita ja päärynöitä ei voi verrata keskenään, vaan vain samanlaisia asioita. Olkaa vain lyhyesti. Kolka Pisa Sors, eh, Gracias, señora presidenta. Ja muchas... Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Ministeri vastasi useisiin kysymyksiin, mutta ihan lyhyesti haluaisin ottaa esille kaksi teemaa. Ensimmäinen on opettajien liikkumismahdollisuus Bolognan prosessin myötä. Se on ollut hyvä ainakin nuorten kannalta, mutta vielä on paljon tehtävää, jos ajatellaan opettajien liikkuvuutta Euroopan sisällä. Se liittyy Bolonian prosessiin, mutta en tiedä kuinka paljon siinä on edetty. Sen jälkeen te puhuitte paljon ongelmista, jotka liittyvät tähän Long Life Earning ja Youth on the Move tapahtumaan, mutta me ajattelemme tulevaisuutta, täysi-ikäisiä, tällä, täysi-ikäisiä ihmisiä tällä hetkellä Euroopassa. Voisiko olla tärkeä ajanjakso, jos ajatellaan teknologian kehitystä ja sitten, että meille nuoriso on tärkeää, mutta ei pidä unohtaa myös täysi-ikäisiä ihmisiä, jo vähän pidemmällä iällä olevia ihmisiä. Edustaja Kosta. per questo. Kiitokset ministerille tästä henkevästä vastauksesta. Ja tietenkin vaaditaan sitten hyvä strategia, että voidaan koulutus- ja nuorisopolitiikat yhdistää toisiinsa. Ainakin me tulee tähän uuteen kenttään, jonka valossa Lissabonin sopimus antaa meille lisävaltuuksia. Jotenkin nuoriso on tässä Lissabonin sopimuksessa tavallaan, meidän pitää ottaa heidät enemmän poliitikkoihin mukaan, joita tässä tehdään eivätkä pelkästään ole kohteena. Tämä olisi hyvä lähestymistapa. Ja sitten toinen asia. Meillä on 67 artikla sopimuksessa, jossa todetaan, että komission ja parlamentin neuvoston tulee toimia jotenkin läheisyysperiaatteen mukaisesti, mutta myöskin löytää välineitä, joilla voidaan tavoitteita paremmin panna täytäntöön. Eli kollegoille tämän vetomus, että myöskin tämän ohjelman 2020 puitteissa ehkä kenttä ei ole tarpeeksi hyvin määritelty. Ja meidän pitää katsoa sellaisia hallintovälineitä, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet ilman, että puututaan kenenkään toimiin. Jos emme pystytä tekemään, niin tämä kyllä epäonnistuu. Ja sitten vielä viimeinen asia Kööpenhaminen prosessiin. Olisi varmaankin hyödyllistä, että jos joku teidän aloitteistanne voisi katsoa todellakin sitä, että ei pelkästään missä ollaan menossa, tämän, tämän ammattipätevyyden puitteiston suhteen, vaan myöskin mikä, mitä menestystä on saatu aikaa, mitä, mitä voidaan tehdä 2020 jälkeen, koska muuten tästä syntyy vain lukuja lukuja ilman mitään konkreettista strategiaa. Rova Schaak, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, minister. Um, hartelijk dank voor uw ambitieuze, toekomstgerichte uh, plannen. Uh... Kiitos paljon. Haluan puhua niistä asioista, joita puhutte varsin seikkaperäisesti nuorista ja tulevaisuudesta. Tämä liittyy tähän digitaaliseen agendaan – miten teknologia tulee vaikuttamaan meidän oikeuksiin, vapauksiimme, tulevien sukupolvien elinolosuhteisiin. Mitkä ovat teidän konkreettiset suunnitelmat nuorten suhteen ja, u- ja opetuksen ja uusien viestintävälineiden suhteen? Puhuitte internetistä, puhuitte myös niistä yhteyksistä henkis ihmisten välillä, nuorten välillä, maahanmuuttajataustaisten nuorten välillä – Mitkä arvion te annatte näillä jo olemassa oleville ohjelmille, jotka ovat jo käynnissä Euroopassa, kun, jotka liittyvät opetukseen, koulutukseen, kulttuuriin? Mitä, miten te näette tämä? Minä tulen laatimaan syksyllä mietinnön tästä, niin jos teitä kiinnostaa, niin voisimme ehkä tarkastella yhdessä muiden edustajien kanssa, joita tämä koskettaa, mikä on kulttuurin rooli ja uusien viestintävälineiden rooli, ulkopolitiikan merkitys myös. Kiitoksia Rova Hanipa, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you, minister. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri. Se, että kutsutte itseänne tulevaisuusministeriksi, oli minusta oikein hieno juttu ja tästä haluankin nyt jatkaa. Varhaiskasvatus ja koulutus on sellainen asia, mihin ei ole paljon paneuduttu. On ammattikoulutusta, korkeakoulutusta, elinikäistä oppimista, mutta jos haluamme ehkäistä esimerkiksi koulun keskeyttämistä ja vaikeuksia elämässä myöhemmin, niin pitäisi aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja valiokunnassa meitä nyt tämä aihe kiinnostaa ja toivoisin, että kertoisitte, onko Belgialle jotakin mielessään tässä asiassa. Please. Teillä on vielä viisi minuuttia. Ja koska teidän kolleganne on myöhässä, ei minun takia siis, tietenkään. Olkaa hyvä. <laughs> That's a joke, huh? <laughs> niin, mutta hän vastaa vain urheiluasioista, eivät ne nyt niin tärkeitä ole. Tässä nyt vähän vitsailen. No, that he's from Spanish accent. Oh, really? Hän on espanjalaista syntyperää, joten hän on nyt varsin onnellinen mies. <laughs> anyway. I'm happy too. I was for Spain. Yeah, yeah, I know, I know. Niin minäkin kyllä kannatin Espanjaa. Kyllä minullekin tämä tulos sopii. I don't want to have you in Belgium. Oké. Okei. I'm Ik zal heel kort zijn. Over de mobiliteit van docenten. Vastaan nyt aivan lyhyesti sitten yliopiston henkilöstön liikkuvuus, lehtoreiden liikkuvuus rahoituskysymys on suurin este tällä tiellä. Jos ajatellaan liikkuvuutta, niin investointipankin, mutta myös neuvoston ja komission kanssa kartoitamme sitä, miten voisimme löytää uusia rahoitusvälineitä, jotta opiskelijat, mutta myös yliopistojen rehtorit, äh, anteeksi, lehtorit pystyisivät lähtemään vaihtoon ulkomaille. Tutkimme tätä kyllä, sillä siihen liittyy paljon vaikeuksia. Nuorten osallistuminen, sitä täytyy ilman muuta parantaa, se on totta. Ja tämä rakenteellinen vuoropuhelu, joka Espanjan kaudella tai ehkä josta aikaisemmin käynnistettiin, on asia, jota sen takia kehitämme. Nuoret työssä, nuorisofoorumi, kansan, kansalliset komiteat, joissa nuorten miele, mielipiteitä pyritään selvittämään. Unkari omalla kaudellaan tutkii edelleen tätä rakenteellista vuoropuhelua, jotta voimme nähdä, mikä olisi paras tapa saada luotua yhteyksiä eri tahojen välille. 2020 strategian puoliväliarviointi. Siitä kaikki kollegat Madridissa olivat samaa mieltä, että se on tehtävä. Pitää oppia menneisyydestä, muuten ei päästä eteenpäin. Digitaalista agendasta meillä ei ole mitään välittömiä suunnitelmia. Se varmasti tulee esille kokouksissamme, mutta emme varsinaisesti ole keskittyneet siihen. Olen kuitenkin mielelläni käytettävissä, jos haluatte siitä puhua. Koulutuskulttuuri, maahanmuutto. On tekeillä tilaustutkimus nuorten ja lasten asenteista kansalaisosallistumista ja demokratiaa kohtaan. Monissakaan jäsenvaltioissa ei ole kovin hyviä kokemuksia näistä asioista, joten kaikki nämä sitten ovat osana keskusteluja. Me toivottavasti vastasi riittävän nopeasti. Loistavaa, loistavaa. Kyllä, oikein, oikein mukavaa. No niin, kiitoksia herra ministeri. Tämä oli erittäin uusi tapa toimia. Ja tämä oli hyvä tapa toimia, hyvä, että neuvosto käyttää näin paljon energiaa näihin asioihin, koska tässä tarvitaan energiaa. Tässähän on Euroopan sielu kyseessä. Jos emme tähän investoi, niin kyllä me häviämme tässä taistelussa, joten tämän totesitte paremmin kuin minä. Tota, sitten muiden ministerien kanssa käydyssä taistelussa voitte sitten saada myöskin enemmän tuloksia aikaiseksi. Uskon, että pitää myöskin tönäistä ihmisiä vähän liikkeelle, saada heidät työhön. Jos, jos minä olen tehnyt jotain niitä ja muilla, muilla ei ole mitään osoitettavaa, näyttävää, niin sitten kyllä tämä pistää jo ihmisiä liikkeelle. Tämä tietenkin on meidän lastemme ja heidän lastensa etujen mukaista. Eli hyvä, tässä on paljon tekemistä ja te olette motivoituneita ja odotamme sitten paljon tuloksia teiltä tämän kuuden kuukauden aikana, joita sitten voidaan seuraavalla puheenjohtajakaudella päättää nämä projektit. Mutta uskoisin, että tämä on ikuinen projekti. Te olette vain yksi ketju tässä pitkässä ketjussa ja toivottavasti te olette tehokas linkki. Kiitoksia. Ich hatte ganz vergessen, der Weltmeisterschaft... Äh, den... Unohdin kokonaan onnitella Espanjaa maamestaruuden voittamisesta. Onneksi olkoon, Espanja. But even the Netherlands played a good play. Mutta kyllä Hollantikin pelasi hyvin. Ja Saksa sijoittui kolmanneksi, joten... Mitä? Mitä sanoitte? Kommentti ei kuulu mikrofoniin ikävä kyllä. You disagree? Olet eri mieltä. Olet eri mieltä. Miksi? Kerropas. Kerro miksi. Netherlands play. Niin, oletko sitä mieltä, että Hollanti pelasi hyvin ja herrasmiesmäisesti? Niin, en sanonut, että, en sanonut, että pelasit reilua peliä. Ei minä ole mikään tuomarikaan kyllä. Enkä haluakaan olla. Se olisi kyllä vaikea homma. No niin, palataanpas nyt sitten tähän ministeriasiaan. Pelkästään urheiluministeri seuraavaksi. En kerro kaikkea, mitä täällä on kerrottu. Ja olen tyytyväinen, että urheiluministeri on täällä paikan päällä. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Siis todellakin mahdollisuus keskustella jonkun kanssa, joka voi jollakin tehdä jotain lähitulevaisuudessa. Herra Mutters on flaamilainen ministeri, ja että hän sitten saa jotain asioita liikkeelle, jota voimme jatkaa sitten lähivuosina. Komissio lupasi meille, että 10. marraskuuta he tekevät sitten kaksivuotisohjelma erotuksen urheilun saralla. Ja luotamme heihin, että tästä tulee hyvä sisältöä, niin nyt voitte antaa ideoita tähän. Ja tietenkin toivon myöskin, että saamme lisää rahoitusta tähän. No tällä, tästähän ei komissio ole vastuus, vaan, vastuussa, vaan myös teidän tukenne on tärkeää tässä. Emme voi ottaa urheilua pelkästään perustamisomukseen, emmekä sitten yhtään lisää määrärahoja urheilulle. Tämä on se vitsi. Joten odotan teidän irtuksienne. Olkaa hyvä, herra ministeri. Hyvät äh, valiokunnan jäsenet, hyvä puheenjohtaja, on suuri kunnia olla täällä tänään paikan päällä ja esitellä teille Belgian urheiluohjelma – puheenjohtajakaudellamme. Jotenkin olemme valmis vastaamaan kysymyksiin. No, täällä on ollut paljon asiakirjoja, jotka on tehty täällä parlamentissa. Ja tiedän, kuinka tärkeä aihe urheilu on parlamentille. Täällä on ollut kokouksia, päätelmiä, korkean tason valiokuntakokouksia, kaikenlaisia tapaamisia on pidetty, joten tiedän, kuinka sitoutuneita olet urheilusektoriin. Ja tämä parlamentin aktiivinen rooli, joka alkoi jo PAK-mietinnöllä vuonna 1997, osoittaa sen, kuinka tärkeää EUn urheilupolitiikka on. Ja tietenkin tämä on sitten sidottu mukaan Lissabonin sopimuksiin. Ja tämä kuuluu teidän toimikaudellanne nyt sitten toimintaan, kun te olette täällä Euroopan parlamentin ruorissa. Tämä Uusi oikeusperusta on tärkeä Euroopan unionille. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Pelkiä puheenjohtajavaltiona olemme tyytyväisiä, että voimme olla heti tämän uuden aikauden alussa mukana urheilupolitiikassa. Ja toivottavasti tämän puheenjohtajakauden aikana voimme antaa oman panoksemme eurooppalaiseen tulevaisuuden urheilupolitiikkaan. Totta kai meillä on myös tiedonanto asiaan liittyen – urheiluun liittyen ja me työstämme asiaa tältä pohjalta. Meillä on useampi painopistealue urheilulle. Ensinnäkin on tämä EU-politiikkojen puitteisto ja sitten urheilun rooli yhteiskunnassa, kun ajatellaan reilua peliä. Nämä ovat nämä perustat, kun luodaan tulevaisuuden EUn urheilupolitiikkaa. Odotamme innolla tulevaa tiedonantoa ja myöskin komission omassa ohjelmassa esittämiä eh, ehdotuksia. Lissabonin sopimustenkin loi huomattavia odotuksia urheilusektorille myös jäsenvaltioissa. Joten meidän tulee antaa tärkeä, selkeä viesti urheilusektorin tulevaisuuden suhteen. Mihin suuntaan ollaan nyt menossa? 10. toukokuuta kävimme keskusteluja neuvostossa ja voin kertoa teille, että siellä on kyllä huomattavia odotuksia urheilun suhteen näkyvissä. Puheenjohtaja mainitsi useammankin urheilupolitiikan alan tai tiedonannon, jota tullaan tekemään urheilupolitiikasta. Ja totta kai me tulemme myös sitten kiinnittämään huomioon meidän tähän tiedonantoon oman puheenjohtajakauden aikana. Meillä on rakenteellista vuoropuhelua urheilusektorin kanssa ja meillä on myös sitten yhteisymmärrys sen suhteen, kuka tulee osallistumaan tähän. Edellinen puheenjohtajavaltio Espanja teki ensimmäisen askeleen siinä, kun pyrittiin yhteisymmärrykseen urheilusektorin kanssa osallistumisesta rakenteelliseen vuoropuheluun. Mutta täällä on vielä kuitenkin muutamia käytännön asioita, joita pitää työstää, kuten agendan luominen ja muutamia käytännön asioita, joita pitää ottaa huomioon. Ja tulen katsomaan niitä vielä, koska tämä rakenteellinen vuoropuhelu on erittäin tärkeää meille. En halua tietenkään ennakoida näitä keskusteluja vielä, mutta haluaisin vain todeta, että puheenjohtajavaltio tulee pyrkimään siihen, että luomme virallisen päätöksen neuvostossa asiaan liittyen, ehkä päätös, päätöksen luonnossa, äh, luo, muodossa, jotta voimme selvittää ja selventää näitä asioita, joita mainitsin tässä. Sisämäkäytännön asiat, käytännön ongelmat ja käytännön toimintatapa. Sitten nämä toiset asiat, jotka mainitsin tässä näin, on tämä urheilun rooli yhteiskunnassa, siis reilun pelin henki. On tietenkin tärkeää, että sosiaalinen osallisuus lisääntyy urheilun ja urheiluharjoittelun avulla, ja kuinka tämä voi olla sitten osana myöskin dopingin vastaista taistelua. Vapaaehtoistyö on tärkeää urheilusektorilla, ja Puhumme myös nyt tällä hetkellä asiasta tulevan puheenjohtajavaltion Unkarin kanssa, mutta myöskin Puolan kanssa, jotta voimme katsoa, kuinka pääsemme näissä asioissa eteenpäin. Näistä kolmesta ala-aiheesta, jotka mainitsin täällä, niin, niin totta kai me tiedämme niistä jo, että 2010 on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen taistelun vuosi, ja tätä tullaan jatkamaan meidän puheenjohtajakaudellamme sekä myös Unkarin puheenjohtajakaudella. Meillä oli myöskin urheilun valkoinen kirja, jossa mainitaan urheilun tärkeä rooli ja myöskin niiden valmistavien toimien tärkeys, joita komissio on jo esittänyt vuosina 2009 ja 2010. Ja näitä jatketaan sitten ja niitä pyritään juuri ottamaan esille urheilun merkitys kun katsotaan kollegaalisuutta, urheiluhenkeä, sitoutumista, kommunikaatiota, kaikki nämä ovat tärkeitä elementit, jotka näkyvät urheilussa. Ja tämä tarkoittaa sitä myöskin, että tällä urheilulla on oma roolinsa yhteiskunnassa. Aikaisin minä olin valmentaja, siis nuorten jalkapallojoukkueen valmentaja. Ja minä itse koin myös ihan itse omakohtaisesti, mitä tapahtuu näiden ihmisten kanssa, joilla saattaa olla huono koulutustausta, maahanmuuttajatausta, kun nämä ihmiset saatiin sitten yhteen, niin tästä syntyikin hyvin positiivinen henki. Ja oli hyvin palkitsevaa nähdä tämä positiivinen vaikutus, joka urheilulla voi olla yhteiskunnassa. Totta kai voidaan katsoa myöskin koulutusta, mutta on olemassa myös asioita, jotka ovat tärkeitä koulun ulkopuolella. Kyllä nuoret voivat oppia hyvin monilla tavoin ja urheilu on yksi näistä positiivista asioista, joita pitää ottaa mukaan. Ja toinen tärkeä aspekti on se, että me haluamme kiinnittää huomiomme siihen, että me olemme nyt organisoimassa konferenssia sosiaalisesta osallisuudesta, johon kutsutaan sitten asiantuntijoita paikalle ja voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä. No, tässä puhutaan edelleenkin urheilun positiivisesta roolista yhteiskunnassa ei mitenkään halua keksiä pyörää uudestaan, vaan käytämme hyväksemme jo olemassa olevia hyviä kokemuksia. Tässä ovat ne asiat, joita minä haluan ottaa esille Belgian puheenjohtajakauden aikana. Ja sitten vielä yksi asia. Me halusimme myöskin kuulla osa- neuvoston kannan sosiaaliseen osallisuuteen urheilussa. No tästä puhuinkin oikeastaan jo, mutta sitten toinen asia on myöskin tämä urheilu ja, ja koulutus. Kuinka voidaan kouluttaa paremmin urheiluun? Tämähän on tärkeää sitten taas tavallaan, kun pyritään kehittämään urheilua ja ihmiset, ovat mukana urheilussa. Eurooppalaisen tutkittujen viitekehityksen puitteissa meillä on tällainen rinnakkaisuravaihtoehto, vaihtoehto, jota voidaan katsoa tarkemmin myöhemmässä vaiheessa – että ihmiset voivat tehdä urheilla siis, mutta voivat osallistua myöskin niin toisenlaiseen koulutukseen samanaikaisesti. On olemassa tietenkin tiettyjä urheilulajeja, joissa ihmiset ansaitsevat huomattavia summia, mutta mitä sitten tapahtuu, kun uransa loppuu, mitä heille tapahtuu tämän jälkeen. Tätä minä tarkoitan tällä rinnakkaisuralla, jonka mainitsin juuri. Ja sitten on myöskin kysymys siitä, kuinka nuorille maksetaan harjoituskaudella. Tämäkin on asia, jota pitää katsoa. Ja tätäkin tulemme myöskin katsomaan sitten asiaa Belgian puheenjohtajakauden aikana. Vielä yksi asia, joka on hyvin tärkeä, on dopingin vastainen taistelu. E, tämä uusi urheilun oikeus perusta katsoo juuri ihmisten fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Ja tämä tulee olemaan myöskin todellinen ponnistus EUlle. Meidän pitää todellakin osoittaa oma roolimme tässä näin. Kyllä, kyllä nyt kännykkä häiritsee täällä taustalla. Niin, palaisin vielä tähän doping-asiaan lyhyesti. Euroopassa on monia maita ja alueita, jotka ovat kyllä edistyneet siinä, että Badan, siis 2 vada säännöstö on pantu täytettyön. Ja tätä on tutkittu, mitkä maat ovat panneet Badan säännöstön täytäntöön ja millä tavoin. Siis toisin sanoen, täällä on suuria eroja toisaalta lainsäädännön ja sen täyttöönpanon välillä. Ja tätä haluamme katsoa hieman tarkemmin, koska olisi varmaan tärkeää nähdä näitä eroja, kuinka varan säännöstö on pantu täytäntöön. Näistäkin asioista keskustelemme Belgian puheenjohtajakauden aikana. Tämä on varmaan myös hyvä perusta jatkokeskusteluille, kun sitten rupeamme myöhemmin tutkimaan varan säännöstöä. Eh, Vadan sääntöjen hallituksessa on ihmisiä, joiden kanssa olen keskustellut. Ja, ja koska Eurooppa on aika pieni osa Vadaa, niin mehän tietenkin olemme myöskin vain pienessä roolissa siellä. Et joskus meillä on vaikeuksia saada äänemme kuuluviin. Kun kyseessä on vaikka henkilötietojen suojelu, niin meillä on tietenkin aivan erilainen ajattelutapa kuin monilla muilla mailla siellä säätiön hallituksessa on. Yksityisyyden suoja on Euroopassa asia, joka on mainittu meillä mm, lainsäädännössä, jopa perustuslaissakin joissain tapauksissa. Toukokuussa kävin Vadan puheella ja keskustelin siellä, mutta meillä, me saimme kyllä aika outoja vastauksia kommentteihin kun minä kerron, että tämä on meidän perustuslakimme vastaista, he vastaavat, että no muuttakaa perustuslakia, mutta mikäs vastaus tämä tällainen oikein on? Kyllä meidän pitää puhua tiukemmalla äänensävyllä siellä. Ja meillä on tietty filosofia, joka pitää sitten saada siellä läpi viedyksi. Euroopan neuvosto, UNESCO, kaikki nämä toimijat pitää saada myöskin mukaan tähän ja katsoa sitten, miten voimme edistyä asiassa, kun kyseessä on yksityisyyden suoja. Ehkä voisi vielä päättää kertomalla tapahtumista, ja tulemme organisoimaan urheilun saralla. Ensinnäkin, no varmaankaan tiedätte kaikki, 18-19 marraskuuta on koulutuskulttuuri- ja nuorisoneuvosto, ja 18. päivä marraskuuta iltapäivällä puhutaan urheilusta. Ja sitten meillä on epävirallinen kokous, Antwerpenissä minun urheiluministerikollegoiden kanssa 21. lokakuuta, jota valmistellaan urheilujohtajien kokouksella 16.17. Koko, kokouksella syyskuussa siis. Ja sitten meillä on myöskin konferenssi, joka tullaan järjestelmään. Ja voin kutsua teidät valiokunnan jäseninä sinne paikan päälle. Ensimmäinen näistä käsittelee sosiaalista osallisuutta, jossa keskustelemme paikallisten politiikan tekijöiden kanssa ja pyrimme levittämään siellä hyviä käytänteitä ja hyviä politiikkoja. Ja sitten on myöskin valmentajan eurooppalainen päivä, jota olemme valmistamassa. Tämä on Flanderin alueella joka toinen vuosi pidettävä päivä, jossa vaihdetaan mielipiteitä korkeatasoisten valmentajien kesken. Ja aiomme tehdä uudestaan tämän tapahtua, mutta tällä kertaa enemmän eurooppalaisena tapahtumana, jotta voidaan vaihtaa eurooppalaisella tasolla mielipiteitä. Ja tämä varmaan olisi myös hyvä panos tähän toimintaan. No tässä varmaankin olet kaikki tärkeimmät asiat, asiat halusin kertoa teille. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Nyt täällä on kahdeksan, seitsemän puheenvuoropyyntöä. Onko muita vielä? Kaksi neljä, kuusi, kahdeksan, yhdeksän. Kaikille minuutti. Selvä. Lyhyesti ja selkeästi. Olkaa hyvät. Poskot ensimmäisenä. dank u wel minister voor uw eh, inleiding. Eh, mag ik beginnen door mijn grote waardering... Kiitos paljon teidän esityksestänne. Haluan aloittaa kunnioittamalla ensin Belgian puheenjohtajakautta. kautta kuinka paljon nähdään vaivaa doping-kysymyksen suhteen ja Vadan kanssa. Ehkä on, se on ehkä paras edustusto Vadassa. Ja tämä tutkimustyö, johon te viittasitte, haluaa selvittää, onko tehty työtä lain mukaisesti. Toinen prioriteetti sosiaalinen osallistuminen, osallistuvuus. Belgian puheenjohtajan kauden aikana voidaan sanoa, että on paljon belgialaisia jalkapalloseuroja, jotka ottavat tämän hyvin kuuleviin korviinsa tämän osallistuvu- osallistuvuuden. Mutta komission virkamiehet eivät ehkä ole riittävästi tajunneet, mikä merkitys näillä jalkapalloseuroilla voisi olla sosiaalisessa, yhteiskunnallisessa mielessä. Ehkä meidän pitäisi vähän ravistella komissiota, jotta se tajuaisi, että nämä seuratkin ovat tärkeitä tekijöitä. Äh, Kiitoksia. Varsin kunnianhimoinen ohjelma on puheenjohtajalla edessään. On hienoa, että olette näin innostuneita, mutta ilman rahaahan ei myöskään saa mitään aikaiseksi. Seuraavan vuoden budjettiasian esittelijänä totean, että aika vähän on rahaa tarjolla näiden uusien aloitteiden tukemiseksi. Ensimmäinen kysymykseni kuuluukin, että kun kaikkialla kuulemme, että olisi kiinnostusta – budjetin laajentamiseen kaiken, kaikkien näiden aloitteiden tukemiseksi, niin miltä näyttää, onko se mahdollista? Ja toinen kysymykseni liittyy näihin eri aloitteisiin. Komission kanssa on puhuttu siitä, voisimmeko me tehdä aloitteen esimerkiksi yhteiseurooppalaisten koululais- jalkapalloturnausten järjestämisestä tai vastaavasta. Ehkäpä Belgian puheenjohtajakaudella voidaan tällaisia asioitakin viedä eteenpäin ja auttaa tällaisten aloitteiden toteuttamisessa. Gracias, señora Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon näistä äskeisistä onnitteluista. Minun on pikko sanoa, että olemme todella taistelleet Saksaa vastaan, mutta ja se on hieno asia, että saksalainen puheenjohtaja ensimmäisenä onnetteli meistä maailmanmestaruudesta. Kiitos ministerille teidän esityksestä. Te olette tehneet hyvän, hyvän kattavan yhteisvedon tästä teemasta. Minä haluaisin puhua nopeasti ja en halua puhua kovin monestakaan asiasta, koska teemahan on, teemat ovat konkreettisia. Me puhumme koulutuksesta, me puhumme urheilusta, urheilijoiden asemasta eri maissa me, miten me voimme saada nämä urheilun asiamiehet, virkamiehet eri Euroopan maissa, eri EU-ssa mm, samalle viivalle. On puhuttu myös urakehityksestä urheilijoista silloin, kun ne lopettavat urheiluuransa, niin ne jäävät vähän tyhjän päälle. Tämä on ollut suuri huolenaihe meille ja heille, ja silloin koulutus, urheilijoiden koulutus heidän jatkoajatellen on äärimmäisen tärkeää. Tämä teema dopingista meidän me olemme ajatelleet, että ei pitäisi puhua vain korkeatason urheilijoiden do- dopingista. Meidän pitää ajatella koulussa tapahtuvaa ja urheiluseuroissa tapahtuvaa toimintaa. Mitä siellä voitaisiin tehdä? Meidän pitäisi saada hyvä lainsäädäntö, koska olemassa oleva lainsäädäntö toteaa, että silloin kun urheilija jäädään kiinni, jää kiinni, niin se saa urheilullisen rankaistuksen, mutta koska mm, emme voi kuitenkaan koskaan ajatella, että urheilu voisi mennä yhteiskunnan tai lain yläpuolelle. Ja silloin todella turvaudutaan näihin oikeudellisiin rangaistuksiin, mutta tämä voi joskus synnyttää ongelmia. Dziękuję. Aby te wszystkie cele, o których pan minister powiedział, realizować, oczywiście potrzebne są fundusze. Kiitoksia. Kaikkea, kaikenlaisia tavoitteita on ja rahaakin tarvittaisiin. Belgiassa on, kaksi toimialaa, jotka kaikki on keskitetty sitten yhden katon alle. Se on oikein hyvä asia. Kaksi kysymystä. Voitteko kertoa sitten jatkossa, mitä tuloksia järjestämistä ne konferensseista oikein saadaan ja keskusteluista, joita järjestätte? Ja toinen kysymys, olen hyvin iloinen siitä, että mainitsitte nämä kahden uran konseptin, sillä silloinhan esimerkiksi urheiluuran jättävistä voisi tulla valmentajia. Kolme miljoonaa euroa olisi tarjolla parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen komissiolta ja toivon, että tekin tuette tätä ohjelmaa. E, e, Kiitoksia, voin olla hyvin lyhyt sananen. Yksi kysymys ja kaksi aloitetta. Olen erittäin tyytyväinen teidän ohjelmanne. Tämä on hyvä ohjelma. Ja näkyy selvästi, että olette urheilumiehiä. Ja sitten varasta vielä. Ensimmäinen kommentti teidän kautenne aikana teidän pitäisi pyrkiä panemaan täytäntöön tämän ajatuksenne. Ehkä Euroopan unionilla voisi olla vaikka joku oma jäsenensä vadassa. Miksei parlamentilla voisi olla oma edustajansa vadassa? Eurooppalainen vaikutus lisääntyisi tällä tavoin. 50 prosenttia vadan rahoituksesta tulee Euroopan unionista. Ja sitten toinen ehdotus. Jos täällä pidetään tämä urheiluministerien kokous, niin pyytäisin, että kutsutte myöskin paikalle, paikalle kansallisten olympiakomitean edustajat paikalle. Näin on silloin poliittinen ja kansalaistaho mukana. Ja sitten vielä yksi asia rahoituksesta. Öö, rahavedonlyönti liittyen urheiluun. Tässä ei ole mitään maailmanlaajuisia rajoja, mutta se niin paljon negatiivisia asioita, jotka liittyvät tähän uhkapeliin. Täällä on mm, taas se pimeitä markkinoita ja pyritään myöskin rukkaamaan tuloksia mieleisiksi ja sitten täällä on monopoleja myöskin olemassa. Voisimmeko ehkä säännellä tämän sektorin eurooppalaisella tasolla? Minä tukisin tällaista sääntelyä. Mikä on teidän kantanne? Vielen Dank, Kiitos, Teskuria. Niin, aluksi oli hieman vähän epäilevä, koska odotin vähän tässä myöskin eh, suuria irtuksia liittyen rahoitukseen ja myöskin, mutta loppujen lopuksi sitten hänen ehdotuksensa oli sen suuntainen, että hän puhui omasta toiminnastaan enemmän. Ja haluan kertoa, että meillä on tämän yksi miljoona, kun meillä tällä hetkellä budjetissa käytössä tähän näin tarkoitusperään, niin ehkä voisimme myöskin saada lisää tukea tähän. Ja sitten vielä yksi kysymys. Puhuitte näistä vapaaehtoistoimijoista eh, urheilussa. Ja koska tänä vuonna myöskin meillä on toimintaa tähän liittyen, niin niin onko teillä jotain projekteja tähän liittyen, siis vapaaehtoistoimintaan liittyen? Kiitoksia. Dank. Kiitos paljon. No kukas tässä sitten seuraavana on? Selvä, tunnistitte nimenne siis. <laughs> Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście mam trud. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on tosiaankin hankala lausua. Ministeri, kiitos tästä oikein mielenkiintoisesta esittelystä. Otitte esille paljon tärkeitä asioita. Mainitsitte ensimmäisen epävirallisen urheiluministerien kokouksen. Ja tässä kokouksessa laadittiin tärkeysjärjestyksiä luotiin painopisteitä esimerkiksi vapaaehtoistyöurheilussa ja äh, dopingin torjunta. Minua kiinnostavat konkreettiset toimet, joita puheenjohtajavaltio haluaisi tehdä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Todellakin vapaaehtoistyö myös mainittiin. Onko siinä jotakin konkreettisia ehdotuksia, joita teette? Totesitte myös, että Seuraavat, ja seuraavat puheenjohtajat sitten jatkavat näiden asioiden käsittelyä. Ja tästä työnjaosta haluaisinkin kuulla sitten painopisteidenne joukossa. Onkohan siellä tilaa myös vammaisurheilulle vai ei? Sitten Nevedelova, jolla on helpompi nimi. Pääministeri, Hyvä ministeri, Kiitokset tästä esityksestä, että urheilu helpottaa sitä, että voidaan näin paremmin läpäistä sosiaalisia eri tasoja. Ja minulla oli tapaaminen yliopisto kanssa ja totesin, että myöskin unioni tulee katsomaan tätä omaa tätä urheilualuetta ja meillä on vastuumme tässä näin. Ja meidän pitäisi myöskin rakentaa uusia urheilupaikkoja. Tämä varmaan auttaisi meitä paljon, koska urheilukentistä syntyy urheilijoita. Ja, mutta myöskin, mitä tulee sitten lasten leikkenttiin, mikä on teidän strategianne tähän liittyy ja mitä voidaan saavuttaa tällä kentällä. Sitten minulla on vielä toinenkin kommentti, mutta ikävä kyllä unohdin sen nyt, mikä se olikaan. Kiitoksia. Ja, aber so alt wie ich bist du noch gar nicht. Mutta et hän ole edes yhtä vanha kuin minä. Kiitoksia. En ole tänään puhunut vielä mitään, mutta olen kuunnellut tarkkaavaisesti. Kun tuli tänne, niin olin epäileväisempi kuin nyt olen. En suinkaan Belgian puheenjohtaja, puheenjohtajuuden suhteen, vaan ylipäänsä tämän kiertävän puheenjohtajuuden ja Lissabonin sopimuksen uusien välineiden suhteen ja sen, että mikä tämän 2020 strategian tulevaisuus sinänsä on. Täytyy sanoa, että olen oikein positiivisesti yllättynyt siitä, mitä olen kiin, kuullut täällä. 2020 strategiassa haluatte tilkitä aukkoja, joita siellä on, ja on puhuttu Polonian prosessista ja Youth on the Movista ja niin poispäin. Tämä on kaikki oikein hienoa. Urheilu kuitenkin on uusi osa toimivaltuuksia ja Olette ottanut esille paljon sellaisia asioita, joilla todella voimme saada jotakin aikaan. Doping-asia on sellainen, joka kuuluu vadan toimivaltaan. En ole varma, mitä me siinä oikein voisimme tehdä. Kyse on hyvin pienestä vähemmistöstä, jota tämä koskee, mutta meidän pitäisi kääntää katsomme suurempiin joukkoihin ja erityisesti siihen, että pitää olla mahdollisuus harrastaa urheilua, saada valmennusta, naisten oikeus urheiluun, vapaaehtoistyö, hyvien käytäntöjen vaihtaminen ja niin poispäin. Ja kuten Lokard ja Skurja ovat todenneet, niin meidän täytyy perätä suurempaa budjettia kuin meillä nyt on, sillä ilman budjettivaroja emme pysty tekemään mitään, enkä nyt vie sen enempää aikaa, niin totean vain, että kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Kalpes. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, köszönöm az ön tájékoztatóját. Kiitoksia ministeri, kiitoksia tästä esityksestä. Kiitos teidän esityksestänne. Minä, minä kuulin, että te puhuitte aika paljon eliitti, huipputason urheilusta. Haluaisin nyt kuulla enemmän jokamiehen urheilusta, suurille joukoille tarkoitetusta urheilusta koska urheiluhan on yksi keinoista taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja se on myös keino taistella kaikille niille, jotka ovat joutuneet yhteiskunnasta syrjään. Eli se on kaikille lapsille myös mahdollisuus avautua, avautua yhteiskuntaan päin murheilun välityksellä. Sen takia se on erittäin tärkeä alue tässä Troikka-kysymyksessä, koska Unkarin puheenjohtajakausi tulee Belgian jälkeen. Toinen kysymykseni koskettaa urheilun rahoittamista ja sponsoritoimintaa. On tärkeää korostaa, että tässä on kyse kont kontrollivälineen laatimisesta, joka olisi myös hyvin läpinäkyvä ja avoin urheilulle ja meitä kaikkia ajatella. Last but not least, Ivo. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä Ivo. Ik zal in één minuut samenvatten, want het belang... Kiitos Doris. Puhun aivan lyhyesti, sillä tärkeimmät asiat on tässä jo sanottu. Toivotan oikein paljon onnea ja menestystä. Puhutte Lissabonin sopimuksesta ja komission uudesta ohjelmasta. Tähän sisältyy suuria mahdollisuuksia, joissa voitte olla, joita voitte olla toteuttamassa. Puhutte urheilun roolista yhteiskunnassa, olette itse urheilumies ja teillä on silloin hyvät mahdollisuudet onnistua. Odotamme myös Unkarin puheenjohtajakautta innolla. Täällä on puhuttu haavoittuvaisessa asemassa olevista ihmisistä ja heidän auttamisestaan urheiluseuroissa, ja se on hyvin tärkeä ja laaja tehtävä Yhteiskunnallista roolia on siis käsitelty, mutta myös negatiivisten vaikutusten torjumista. En ole samaa mieltä kuin Kelly siitä, että doping ei olisi tärkeää, koska se vaikuttaa vain pieneen osaan urheilua. Mielestäni on tärkeää käydä dopingin vastaista taistelua, sillä se vaikuttaa ja heikentää urheilun imagoa. Meillä pitäisi todellakin Vadassakin olla yksi eurooppalainen ääni ja sitä pitää vahvistaa, mutta kyllä meidän täytyy pitää kotikenttämmekin kunnossa. Lisätä Euroopan painoarvoa Vadassa, mutta tarkkailla myös 27 jäsenvaltion erilaisia säännöksiä, jotka asiaan liittyvät. Meidän pitää virtaviivaistaa ja yhdenmukaistaa lainsäädäntöä. Ja lopuksi vielä budjetista Puheenjohtaja Pak totesi, että ei ole normaalia, että budjetteja leikataan. No nyt Lissabonin sopimuksen myötä meillä on enemmän toimivaltaa ja silloin on täysin epäloogista, että budjettia todellakin leikataan. Olette siinä ihan oikeassa. Herra ministeri. Herra ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt pyrin vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen ja olenkin kirjannut ne ylös. Haluan kiittää tätä kaikkia kommenteistanne. Kuulin paljon tukea teidän taholtanne meidän ohjelmamme suhteen, joten haluaisin aloittaa mainitsemalla talousarvioasiat. asiat Tämä on jotenkin vaikea asia. On vaikea puhua aina talousarvioasioista, erityisesti kun nyt on tällä hetkellä näin herkkä aika kyseessä. Mutta ymmärsin teidän huolenaiheenne kyllä selkeästi ja tulen ottamaan ne huomioon, kun puhun kollegoiden kanssa. Mutta minä olen pelkästään valtiovarainministeri ja budjettiministeri, mutta ei ole ainoa tällä kentällä toimia, joten kyllä ymmärrän tietenkin tämän budjetin tärkeyden tässä yhteydessä, mutta en ole ainoa. Ja sitten Rova Poskot puhui dopingista ja vadasta. No, totta kai tässä on eri elementtejä tähän liittyen, ymmärrän mitä herra Keli totesi tässä, ei pidä liikaa keskittyä tähän aiheeseen. No ei tietenkään halua todeta se, että pyrimme tässä mitään erillistä sopimusta luomaan. No täällä on VADA-sopimus, enkä ehdota sellaista, että pitäisi tehdä jotain sen lisäksi. Mutta tämä tutkimus, jonka annoin tehtäväksi, sen tarkoituksena oli katsoa 27 jäsenvaltion eroja VADAN somuksen täytäntöönpanossa. Ja on tärkeää katsoa tätä ja katsoa sitä, että kuinka voimme saada enemmän yhtenäisyyttä aikaan. Olen vakuuttunut, että tämä on onnistunut melko hyvin Espanjan puheenjohtajakaudella ja olen myös vakuuttunut, että meidän pitää toimia yhdessä, kaikkien yhdessä ja esittää yhteinen kanta asiaan. Ja tätä aion painottaa. En pyri, pyri luomaan mitään uutta lainsäädäntöä, mitään uusia säännöstöjä, vaan pelkästään virtaviivaistamaan sitä, mitä meillä on jo olemassa. Tämän pyrin tekemään kollegoiden kanssa. Sitten täällä kysyttiin näistä erityistoimista useammankin kollegan taholta. Tällainen yhteinen koulujen mestaruuskisa. No tämä on hyvä idea. Kasta mitä voidaan tehdä. Meidän pitää tietenkin katsoa tässä, että opimme jotain toisiltamme asian yhteydessä. Ja täällähän on monia asioita, joita on tehty eri toimintaohjelmien puitteissa. Ja myöskin Unkari tulee katsomaan sosiaalista osallisuutta omalla puheenjohtajakaudellaan. Eihän toisilta oppiminen maksa paljon mitään. Se on vain, että opitaan toisten hyvistä esimerkkeistä. Ja tätähän voidaan tehdä myöskin vähäisin varoin. Ja tulen keskustelemaan tästä asiasta Unkarin kollegan kanssa. Sitten erityistoimiin liittyen vielä. En nyt oikein voida mitään lopullisia vastauksia antaa tässä vaiheessa, koska tulemme 2012-2013 toisen urheiluohjelman version, jossa tulemme katsomaan sitten rajat ylittäviä urheilutapahtumia. Ja tässä tulee monia tavoitteita ja toimia ja tämän urheiluohjelman puitteissa tulemme katsomaan asiaa. Ja sitten urheilu, diplomit. Herra Fisis taisi mainita tämän urheiludiplomi-asian. Kyllä, voin tukea teitä. Tämä olisi hyvä ajatus. Urheiludiplomit, joita tunnistettaisiin rajojen ylitse muuallakin. Tähän asiaan pitää todellakin keskittyä. vuoden 2012 jälkeen meillä on tietty merkintäjärjestelmä tulossa ja voidaan sitten tällä, tällä tavoin taata se, että ihmiset, joilla on tällaisia diplomeja, voivat sitten työskennellä myöskin muissa maissa tämän diplomin avulla. Sitten huippurheilu ja doping. No dopaus tapahtuu myöskin nuortenkin keskuudessa, ilman muuta, mutta meidän pitää esittää hyvää esimerkkiä. Ja toivonkin, että jos nuoret näkevät, mitä tapahtuu huippaurheilussa, ja jos huippurheilijat esittävät hyvän esimerkin heille, niin tämä näkyisi myöskin sitten nuorillekin selkeästi, kun he osallistuvat urheilutoimintaan. Ja tämä on ehkä enemmänkin käytännön asia ja liittyy lähinnä siihen, kuinka VADA-sopimus pannaan täytäntöön. Tiedän jo tässä vaiheessa, että sopimuksen täyttöönpanossa on eroja, ja tiedän, että jäsenvaltioiden välillä on eroja, jotta kai pyrin tässä saavuttamaan lisäharmonisointia. Sitten joku muu kysyi täällä vielä jotain liittyen urheiluun raho- ja urheilu- ja rahoitussalkkuihin, että onko tämä etu, jos on kaksi salkkua. No tässä tapauksessa tämä saattaa olla hyvä asia, koska työ ja urheilu on tärkeää juuri tällaisten ringas, rinnakkaisurien suhteen. No tämä saattaa olla etu, mutta tietysti jossain flaamilaisessa tapauksessa tämä saattaa olla myöskin haittaa, koska jos pyritään säästämään ja sitten yritetään saada rahaa urheiluun, niin tämä on vaikeaa. Eli kyllä tässä on haittoja ja etujakin. Joskus kun yhdistetään eri asioita, niin se ei välttämättä tuo hyötyä. Ja sitten vielä vadasta oli kysymys, pitäisikö meidän parantaa näkyvyyttämme siellä. Tällä hetkellä olemme vastuussa 25 prosentista vadan rahoituksesta – Siis me maksamme sinne tämän osuuden. Ja meidän pitää keskustella kollegoiden kanssa tästä asiasta. Ja marraskuussa kyllä pyrimme tekemään tähän selkeän linjauksen, yhteisen vision, kuinka edetä asiassa. Espanjan puheenjohtajakausi alkoi hyvin tämän suhteen. Toivottavasti minä voin sitten olla vielä selkeämpi asian puitteissa toukokuun kokouksessa näin sen jo, että ehkä saadaan enemmän aikaiseksi, jos siellä on myös enemmän ihmisiä paikalla, jotka esittävät kantansa. Mutta tietenkin jos on vähemmän ääniä, niin sitten tämä on olla voimakkaampia ääniä. Ky- meillä urheilu on kyllä lähinnä tällainen paikallistason asia. Ja tietenkin pyrimme tässä nyt siihen, että saisimme yhteistä visiota, tästä yhteisön visiota asiaan. Ja tiedän, että monet mainitsivat jo tämän, että meillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja toivonkin vilpittömästi, että myös pystymme saavuttamaan nämä tavoitteet. Totta kai voidaan asettaa rima korkealle ja tämän takia me tämän teimmekin ja olettamme sitten, että pääsemme rivan ylitse helposti. Ja sitten vapaaehtoistyö. Ei minulla mitään selkeää ehdotusta tähän liittyen tarjolla tänään, mutta eurooppalaisen vapaaehtoistyön vuosi on 2011, joten tämä asia jätty vähän vielä hautumaan ja odotamme tietenkin Unkarin puheenjohtajakaudelta toimia tämän suhteen. Heillähän on silloin puheenjohtaja nuija kädessään, joten tietenkin me voimme aloittaa toiminnan ja me voimme tehdä muutamia suuntaviivoja, mutta tietenkin teemme tämän sitten yhdessä Unkarin kanssa. Ja sitten vielä lopuksi joka miehen urheilu, tällainen jokapäiväinen urheilu on hyvin tärkeää juuri nyt kun pyrimme sosiaaliseen osallisuuteen, niin tämä urheilu on sellainen tekijä, joka on ratkaiseva. Jos katsotaan asian eri osia, niin en puhu tästä pelkästään tässä huippurheilijoista, vaan puhun tässä ihan amatööriurheilijoista. Ja tämä on myös yhtä tärkeä asia meille meidän puheenjohtajakaudellamme kuin huippurheilukin. Tämän pyrin tekemään selväksi omassa esityksessäni. Kiitos ministeri. Toisin kuin jotkut, joka, jotka hiukan epäilivät asiaa, niin mielestäni tällainen, joka on sekä valtiovarain että urheiluasiaministeri, niin hän voi ainakin vakuuttaa valtioministeri siitä, että urheilua pitää rahoittaa. Muuten se ei olisi ihan niin helppoa. Kiitoksia ministeri ja onnea ja menestystä hankkeillenne. Sosiaalinen osallisuus urheilun kautta on asia, jota tuemme täysin sydämin. Etelä-Afrikassakin oli tällainen Football for Hope-aloite. Jalkapallon avulla lapsille luodaan tulevaisuutta ja annetaan heille mahdollisuuksia toimia muillakin aloilla. Ja jalkapallo on oikein hyvä väline saada myös maahanmuuttajataustaisia lapsia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Kiitoksia vierailusta. Näemme varmasti tässä tulevien puolen vuoden aikana. Ja hyvää puheenjohtajakautta. Nyt päätän tämän kokouksen ja pyydän koordinaattoreita jäämään tänne kello yhdeksän. Huomenna jatkamme sitten. Ball hat mir gesagt, sie möchte gerne das verschieben. Ich muss ich offiziell Menkääs nyt ulos täältä sitten.